Bien, mesdames et messieurs. No niin, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tähän kuulemis, julkiseen kuulemistilaisuuteen. Tänä päivänä puhumme Euroopan puolustusteollisuudesta, sen strategiasta erittäin yleinen aihe tai usein esille otettu aihe, mutta voisin sanoa, että ei ole itse asianosaisten kanssa usein keskusteltu tästä valitettavasti. Meillä on paljon poliittista henkilöstöä, toimielimistä ja komissiostakin läsnä Äh, esimerkiksi komissaarit Barnier ja Tajani ovat olleet paikalla. Meillä on ulkosuudenhallinnon edustajia ollut ja sen valtioiden edustajia tulevat meille vierailulle, kertovat näkemyksistään ja odotuksistaan äh, joulukuun Eurooppa-neuvostosta nimenomaan, joka, joka on aika lailla varattu puolustuskysymyksille, mutta olemme aika harvoin kuulleet itse teollisuuden edustajia Eli koska kyllä heidän ääntäänkin pitää todella kuulla. Paljon aiheita, paljon ongelmavyhtöjä on olemassa. Tänä päivänä me puhumme tänä päivänä tärkeästä vaiheesta. Yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa me puhumme me Meillä on hankkeita, joista puhutaan, jotka mainitaan, mutta teollisuuden ääntä pitää kuulla. Eli sen takia tämä kuulemistilaisuus on varsin mielenkiintoinen tänä päivänä. Tämä liittyy vielä kaiken kukkuraksi aiheisiin, joita ei voi voitu ennakoida, jolloin me päätimme tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Ajattelen erityisesti tässä keskustelua, neuvotteluja, joita käydään Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksesta ja siihen liittyvistä puolustuspoliittisista teollisuuskysymyksistä. Puolustusteollisuus on erittäin aktiivinen. Strasbourgissa tästä keskusteltiin jo viime viikolla. Ehkä voimme palata siihen vielä. Meillä on myös Ranskan valkoinen kirja, joka on julkistettu. Ranskan puolustusministeri oli meidän valiokuntamme ja ulkoasian valiokuntamme kuultavana viime maanantaina eli Ranskan presidentti piti perjantaina erittäin mielenkiintoisen puheen Ranskan puoli puolustuksesta ja mitä puutteita on Euroopan puolustuksessa tällä hetkellä. Tämä aihe, kapasiteetti, puolustusteollisuus on erittäin herkkää aluetta myöskin. Kiitän erittäin lämpimästi tässä vaiheessa kutsuvieraita, jotka ovat tulleet kunnioittamaan läsnäololla meidän kokoustamme. Jotkut heistä tulevat äh, hyvin kaukaakin, ovat äh, kuitenkin ottaneet aikaa tullakseen Brysseliin. Kiitos jo etukäteen. Meillä on täällä äh, vasemmalta oikealle, oikealle Erik Trapie, joka on ASDn puolustusvaliokunnan puheenjohtajan on Dasson pääjohtaja, Daniele Romiti, joka on Augusta Westlandin pääjohtaja, ja herra Jan Pi, Pie, Pie joka on pääsihteeri ruotsalaisessa puolustus- ja turvallisuusjärjestössä. Sitten täällä toisella puolella Christian Mölling Saksasta, joka edustaa turvallisuus, kansainvälisiä turvallisuuskysymyksiä. Hän on äh, suorittanut tutkimuksen Euroopan parlamentin tilauksesta ja komission tilauksesta nimenomaan tästä aiheesta. Lisäisin vielä sen, että kollega Mikael Galeri, joka on täällä läsnä, Mikael Galer, on, laatim, on laatimassa oma mietintöä puolustusteollisuudesta, teknologisesta puolustusteollisuudesta Euroopassa. Eli se tulee olemaan varsin mielenkiintoinen mietintö ja varmasti keskustelemme siitä myös tässä meidän kollegoidemme kanssa ja myös sisäasiain ja anteeksi, työllisyys- ja, ja intavaliokunnan kollegoiden kanssa. Aloitan tämän kuulemistilaisuuden antamalla puheenvuoron herra Erik Trapierille. Ja sitten kysymykset ja vastaukset ja kommentit sitten lopetamme Eh, herra Möllingin esityksellä. Erik, ole hyvä, sinä voit aloittaa. President, mesdames et messieurs, merci. Hyvä, kiitos hyvä puheenjohtaja, että minä saan aloittaa tämän iltapäivän istunnon. Hyvät naiset, hyvät herrat, minä haluaisin kertoa teille vähän Dasso-yhtiön eh, näkemyksistä näistä aiheista, jotka otit esille. Haluan muistuttaa, että tämä vuosi 2013 on tärkeä vuosi, koska on paljon eh, tapaamisia, tiedotteita komissiolta nimenomaan joulukuun huippukokous, joka äh, on aika lailla varattu puolustus- ja turvallisuuskysymyksille. Minä puhun tässä nyt Euroopan kansalaisena ja äh, yritysjohtajana. Annan teille näkemyksen ja arvioinnin tästä tilanteesta, puolustusteollisuuden nykytilanteesta Euroopassa mm, ehkä se on vähän huolestuttava tämä puolustusteollisuuden tilanne. Tällä hetkellä sehän kuuluu jäsenvaltioiden suvereniteettiin niiden, ja niiden vastuualueeseen. Me voimme miettiä, että e- on edistytty paljon, löytyy paljon yhteistä tahtoa, mutta viimeisimmät kehityskulut osoittavat selkeästi, että todellisuudessa jäsenvaltiot ovat tänä päivänä vastuussa valmisteluista ja ehkä jopa sodasta itsessään, vaikka Eurooppa tässä mielessä on edistynyt. Eli mitä, mitä Euroopan jäsenvaltiot toivovat? Mitä he toivovat Euroopalta tästä aivan erityisalueelta, puolustukselta? Mitkä ovat tavoitteet, mitkä ovat kunnianhimoiset tavoitteet, miten halutaan rakentaa Euroopan puolustusta? Keinot ovat aina heikommat ja vähäisemmät. Totta kai täytyy ottaa huomioon rahoituskriisin. Sisällä talouskriisi on myös yksi talo- syy siihen, että halutaan vähentää puolustusmenoja mutta se tarkoittaa sitä, että teollisuus, puolustusteollisuus on jotaantunut jo 25 viimeisen vuoden aikana. Puolustusbudjettia vähennetään koko ajan. Euroopan maat ovat ehkä sitä mieltä, että puolustus ei kuulu niiden vastuualueeseen. Tästäkin on käyty keskustelu, että ne, jotka myötä vaikuttavat, voisivat saada vähän lisäpisteitä bonusta koska on olemassa maita, jotka tekevät vähän enemmän kuin muut, näkevät vähän enemmän vaivaa. Se pitää myös huomioida. Kun puhumme puolustuksesta, on kaksi vaihtoehtoa. On oman kohtalon hallinto, eli riippumattomuus, tai sitten on toisista riip- keskinäinen riippuvuus, eli tietyn vapauden menettäminen. Tässä on skenaario, eli Eurooppa haluaisi pois päästä tästä tietystä skenaariosta. Monet teollisuuspiirit haluavat pois tästä riippuvuudesta ja haluavat uudelleen mitoittaa niiden toimintansa suhteessa suuriin kansainvälisiin teollisuusryhmittymiin. Ne voivat olla amerikkalaisia, kiinalaisia tai intialaisia, brasilialaisia tai muita nousevia. Eurooppalaisena minä olen vakuuttunut kuitenkin joistakin asioista. Minä en hyväksy mitään katastrofiskenaariota. Meillä, me haluamme vahvaa Eurooppaa, joka hoitaa sille kuuluvan historiallisen tehtävän, mutta meillä pitää olla siihen kuuluvat menot. Suvereniteetilla on kulut niin kuin puolustuksella on kulut. 544 miljardia halutaan sijoittaa, kun Tällä hetkellä se on 180 miljardia. Kiina on jo yli 130 miljardissa, eli Ranska, Iso-Britannia ja Saksa yhteensä jos eurooppalaiset maat haluavat olla riippumattomia, olla painavia tekijöitä historian kulussa, myös maailman taloudessa, on kiireellistä reagoida koska jos ajattelemme teollisuuden kannalta ja budjettikysymyksiä, niin tässä on kyse ohjelmista, jotka aina ovat alenemaan päin. Ja jos meillä ei ole uusia jäseneltyjä ohjelmia, joissa taataan teknologian kehitys ja kilpailukyvyn pysyvyys Euroopan teollisuudessa, niin silloin me olemme kyllä kuolemassa sukupuuttoon. Haluan kiinnittää huomiotanne tähän puolustusteknologiaan. Yhdysvallat haluavat pitää johtoa tässä, mutta se antaa sille, mutta Yhdysvalloilla on sille kuuluvat keinot ja Euroopassa yli 75 miljardia sijoitetaan sotilaisteollisuuteen ja, ja kun se Euroopassa 27 maan kohdalla on 9 miljardia. Jos puhumme komissiosta ja jäsenvaltioista, niin tässä on kyse siitä, että taloudellinen vauraus nykypäivänä ja tulevaisuudessa, jos haluamme olla mm, puolustuksessa yhtäläisiä, niin silloin meidän pitää olla hyvin tekniset. Jos me haluamme taloudellista vaurautta, se on kyse kansallisista panoksista, meidän pitää olla kilpailukykyinen amerikkalaista teollisuutta vastaan. Se on tärkeä asia taloudellisessa taistelussa tänä päivänä ja se tarkoittaa myös sitä, että se on paras tae vauraudelle, taloudelliselle vauraudelle, työllisyydelle ja lisäarvolle ja ja myös äh, amerikkalaiset haluavat jatkaa tätä poliittista johtajuutta. Tilanne on myös huonontunut markkinatilanteen johdolta markkinatilanteen takia, jos ajattelemme markkinapolitiikkaa, tässä on kyse taistelu hävittäjistä näistä lennokeista. Tilanne on aika vakava. Ranska, Euroopassa suositaan amerikkalaista. En sano eurooppalaista preferenssiä, vaan se on vähän tabusana Brysselissä. Tämä on todella kuolemanvakava kysymys teollisuudelle. On kyse strategisista kysymyksistä, joka on jopa nykyaikaisessa sodassa, teknologisessa sodassa, jota Yhdysvallat käyttävät, koska ne halu- Yhdysvallat haluavat monopolin. Eli nämä ovat erittäin herkkiä strategisia alueita. Tämä on yksi F35-ohjelman tavoite, jossa eurooppalaiset päättäjät ovat vailla sille kuuluvaa budjettia puolustuksessa. Euroopassa ovat rahoittaneet tätä ohjelmaa 5 miljardilla dollarilla, tämä F35 5 miljardia menee suoraan amerikkalaisille tutkimusfirmoille ja insinööritoimistoille. Eli tässä kun investoidaan tähän ranska- amerikkalaiseen ohjelmaan, eikä siinä ole paljon toivoa teknologisesta palautteesta, niin silloin e, eurooppalaisten pitää luoda omat lennokit, omat taisteluhävittäjät, jos halutaan ottaa mittaa tästä F-35 tässä on erät ajatushoutomme, joka on sanonut... F-16 almost did it. 35 on lähes tulkoon tappanut sen, mitä Euroopassa on saatu aikaan. Tässä yhteydessä meillä on olemassa todelliset riskit tämän teollisuuden sektorin henkiin jäämisestä. Kaikki viimeaikaiset konflikt Kosovossa, Afganistanissa, Libyassa ja Malissa ovat sen osoittaneet. Erilaiset eurooppalaiset aloitteet, joihin on ryhdytty viime aikoina, meillä on Euroopan puolustusvirasto, ovat sen kaltaisia, että halutaan jaata tämä jatkuvuus ja pysyvyys. Kysynkin tässä, ovatko ne vahvistaneet meidän teollisuutemme kilpailukykyä? Ovatko ne mahdollistaneet sen, että se voisi hyötyä lisäresursseista? Onko ollut uusia jäsenneltyjä ohjelmia? Onko niitä käynnistetty, joiden myötä puolustusyrityssektori voi parantaa parantaa kilpailukykyään ja voi panna kampoihin amerikkalaiselle kilpailulle ja huomispäivänä koko maailmanlaiselle kilpailulle. Komissio on oikeassa sanoissaan, että puolustusteollisuuden kilpailukyky on keskeistä. Me olimme ensimmäiset teollisuuden esiteet, jotka olemme toimijoita ja me törmäämme meidän siviilimarkkinoillamme hyvin rajuun kilpailuun meidän pitää olla vakuuttuneita siitä, että on kyse hyvin tärkeästä kilpailukyvyn ehdoista. Annan ehdo, tässä mm, on siviilipuolelta ehdotuksen. Meillä on amerikkalaiset Gulfstream, jotka ovat kilpailukykyisiä kanalaisiin pommituskoneisiin. Mehän emme tiedä kilpailukyvystä vielä kaikkea, kuinka paljon se, on, se vie puolustusbudjetista puolustusbudjetista osaamme haluamme parantaa kilpailukykyä. Meillä on työvälineitä kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta voittaisimme tämän taistelun, vaikka meillä on paljon pakotteita. Euro on todellinen Mm, rasite meille teollisuuden edustajille. Kustannukset, työvoimakustannukset ovat tämän, tämän puolen Atlanttia korkeammat ja joissakin maissa verotus on myös korkeampaa kuin toisella puolen Atlanttia. En puhu tässä edes tulevaisuuden maasta, kuten esimerkiksi Kiina tai muut naapurimaat. Komissio on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin kilpailukyvyn parantamiseksi tällä teollisuuden sektorilla. Puolustuspaketti, mm, markkinadirektiivi, direktiivissä, jos, mitkä ovat seuraukset. Se on keskeisen tärkeää analysoida tänä päivänä nimenomaan maakohtaisesti seuraukset näille, näistä kahdesta direktiivistä. Ne ovat keskeisiä. Meidän pitää todeta, pystyä näkemään, pystyvätkö ne vetämään teollisuutta eteenpäin kilpailukyvyn parantamisessa. Mitä teollisuus vaatii? budjetin vahvistamista, nopeasti tutkimus- ja tuotekelun vahvistamista uusien ohjelmien käynnistämiseksi, ja se voisi perustua eurooppalaiseen osaamiseen. Me haluamme myös taata sen, että teollisuus- ja tekijänoikeuksia noudatetaan. Näin ei ole asianlaita tänään kaikissa säännöstöissä, joita minä näin laadittavan. Olipa kyse sitten komission tai Euroopan puolustusviraston laatimia säännöstöjä. Meidän pitää tajuta, että teollisuus- ja tekijänoikeudet pitää taata kaikille teollisuuden edustajille. Se on ihan normaalia kun puhutaan yhteisesti kehitetystä teknologiasta, se on ihan normaalia, kun puhutaan backgroundista, eli jokaisen teollisuuden haaran omasta, omaehtoisesta teknologiasta. Meidän pitää saada parempaa pariteettia Tämä äh, koskettaa enemmänkin kuin vain jäsenmaita ja Eurooppaa. Meidän pitää ehkä katsoa vastavuoroisuutta, mitä tehdään muissa maissa. Äh, Europe by European Act. En edes tässä lähde kääntämään, uskalla kääntämään mitään eurooppalaista preferenssiajatusta. Pääesikuntien täytyy todella löytää operatiiviset tarpeet, äh, miten, tätähän on usein sanottu, meidän pitää myös paikantaa kaikki tietotaito ja kompetenssi Euroopassa siellä, missä kompetenssia jo on, eikä lähteä keinotekoisesti valmistamaan uutta, luomaan uutta kompetenssia, joka lähtee sitten kilpailemaan vanhojen kompetenssien kanssa. Tämä on aika paradoksaalinen tilanne. Se on aika yleistä Euroopalle. Yhtäällä puhutaan vahvistamisesta ja puolustussektorin vahvistamisesta ja toisaalla sitä on niin vahvistettu. Mehän olemme, me haluamme kuitenkin puhua tästä hyvin usein. Ihan konkreettisesti sanoin voisin pyytää teollisuuden edustajilta ensinnäkin, että kohta yksi, ei uutta direktiiviä. Ei uutta direktiiviä, pitää analysoida olemassa olevat direktiivit. Ei nämä sääntöpuitteet lähde rakentamaan Euroopan puolustusteollisuutta. Toiseksi se on turvallisuus ja sen tuottaminen, se on ihan loogista ja johdonmukaista, mutta samalla tavalla kuin amerikkalaiset jo tekevät omien tuotteidensa kanssa kolmanneksi, vahvistaa teollisuussektoria. Meidän pitää ennen kaikkea vahvistaa toimintojen kysyntää ja harmonisoida puolustussektoria kokonaisuudessaan Euroopassa. Se voitaisiin antaa Euroopan kyseiselle virastolle sillä hän on kutsumuksena vähän federoida eli liittää näitä toimintoja yhteen. Meidän pitää paikantaa myös osaamisalueet Mm, ammatilliset osaamisalueet, tätähän tehdä tekevät jo komissio ja neuvosto yhdessä niin sanottua mapping, eli löytääkseen nämä taidot ja tiedot ja kokemukset ja, ja laittamaan rahaa sinne, missä tätä osaamista jo on Komission mandaattinahan on katsoa, jos katsoa näitä korkeita asioita, turvallisuus ja puolustus, voidaanko niitä, voidaanko niitä puolustaa tutkimus- ja tuotekehittelyssä niiden sääntöjen mukaan, jotka on sovellettu tälle kyseiselle sektorille, eli sektorille, jossa yksityisten yritysten investoinnit ovat hyvin rajattuja, koska sen jälkeen pitää myös kuoletta, täytyy lähteä myös näitä investointeja saada takaisin. Tässä joitakin ehdotuksia, joita e, teollisuus on jo tehnyt. Viimeinen kohta, joka meitä vähän huolettaa huolestuttaa, kun puhutaan puolustuksesta tästä vapaa, puol- laitan puolustuskysymys tuleviin neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksessa eurooppalaisten ja amerikkalaisten kyseisten teollisuuden symmetriaa. Sitä ei ole olemassa. Kun puhutaan vapaakauppasopimuksesta, pitää puhua tasavertaisesta keskustelusta suhtautumisesta vahvistaa eurooppalaista kyseistä sektoria. Jos puhutaan tasavertaisesta sopimuksesta, niin silloin amerikkalaiset voivat syödä meidät ihan kerta hotkaisulla. Ja meidän pitäisi pyrkiä löytämään jollakin tapaa myös alihankintateollisuutta, mutta Eurooppa kustannuksinen ei voi pitkään jatkaa tämän alihankintateollisuuden jatkuvuutta. Sen täytyy hallita kyseinen teknologia ennen kaikkea varsin hyvin. Tässä muutama ehdotus teille ja sen jälkeen voisin tehdä lyhyen yhteenvedon minä luulen, että mitä me tarvitsemme, se on nimenomaan käynnistää uusia ohjelmia. Komissio voi toki tarjota jotain lisää, se voi tarjota budjettia. Eurooppalainen virasto voi antaa tietyn federaatiomallin tarpeiden mukaan, löytää hyvät paikat, hyvät teollisuuden tahot ja hyvät sovellukset. Eli jokaisella voi olla oma roolinsa, mutta tänä päivänä jäsenvaltiot ovat keskiössä. Niillähän on ke- kapasiteetti kehittää uusia ohjelmia. ajatelkaamme esimerkiksi joitakin aloitteita, joihin on ryhdytty. Ainakin nämä kyseiset maat voivat hyötyä ohjelmista, jos muut haluavat siihen liittyä, he ovat tervetulleita. Ajattele muita maita nimenomaan, joiden kanssa Ranska tekee yhteistyötä, Ranska, Espanja, Ita- Saksa, Espanja, Italia, ehkä Alankomaat, pohjoisenkin maat voisivat liittyä tähän, niin voivat myötävaikuttaa, antaa panoksensa yhteistyöhön, mutta moottori, moottori on se on, rahaa laitetaan puolustukseen, valmistan sotilaalliset operaatiot, toteutan sotilaalliset operaatiot, eli olen kykeneväinen ö, osallistumaan heti, kun konflikti syntyy, syntyy ja syttyy. Eli tämä on todellista panostusta, todellista osaamista. Tässä on kyse myös kapasiteetista. Ehkä sieltä löytyy ratkaisu. Pitää olla pragmaattinen ja harjoittaa vaihtelevaa geometriaa. <clears throat> Kiitos. Minä luulen, että Tästä varmasti syntyy hedelmäinen keskustelu näistä lukuisista aiheista, joita saimme kuulla. Tässä minulla on jo heti muutama kysymys teille esitettäväksi, mutta annan kuitenkin sitä ennen puheenvuoron herra Romitille Agusta Westlandista. Olkaa hyvä. Eh, signor Presidente, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitoksia tästä mahdollisuudesta eh, että kuuntelette myös teollisuutta. Kuten jo kollega Trapie sanoi, kuten kaikki näkevät, me elämme tänä päivänä täysin erilaisessa Euroopassa kuin mihin olimme tottuneet. Vuoden 2008 talouskriisi on muuttanut tilannetta vanhalla mantereella niin, että EUn jäsenvaltiossa on yhä vaikeampi kehittää itsenäisesti sotilaallista ohjelmaa. Se, mikä aikaisemmin oli pelkästään tällaista eurooppalaista demagogiaa, on todellisuus, jota emme voi unohtaa, jos haluamme, että Euroopan puolustusteollisuus ei pysty vain pysymään hengissä, vaan myös kilpailemaan kansainvälisten toimijoiden kanssa, koska hyvät naiset ja herrat, tästä on kyse. Jos me ajattelemme asioita pelkästään kansallisesti ja kaikkia kansallisia rajoja, niin meillä ei tule koskaan olemaan integroitua lähestymistapaa. Me voi ajatella eurooppalaisesti. Meidän tarkoittaa muun muassa vanhoja välineitä, kuten kahdenvälisiä sopimuksia. puolustusteollisuus on menossa kohti hidasta taantumaa, josta ei pystytä nousemaan. Olemassa olevat ohjelmat ja meidän päivittäinen osaamiseni perustuu tärkeisiin investointeihin tutkimukseen ja kehitykseen eh, viime vuosina jos tätä ei jatketa, niin silloin tullaan menettämään kaikki saavutukset viimeisiltä 20 vuodelta ja tulemme eh, menettämään teollisuutemme riippumattomuutemme. Eh, on vaikea pysyä toimia, pysyä perässä, kuten verrattuna Yhdysvaltoihin tämä Future Vertical Lift Rotorcraft on yksi suuri tulevaisuuden kehitys. Yhdysvalloilla on aina aggressiivisempaa politiikkaa, jota valtio tukee täysin ja se on jo valmistautunut tukemaan tätä politiikkaa kaikilla välineillä, mukaan lukien Foreign Military Sales, FMS-järjestelmä. Hmm. Toivottavasti Eurooppakin saa eh, uutta energiaa. Jotain aloitteita on tehty viime vuosina. Joulukuussa on Euroopan neuvoston kokous, jossa käsitellään myös puolustusta ja eh, ajatuksena oli eh, vahvistaa Euroopan unionin puolustusteollisuutta erilaisia aloitteita on tuettu. Tämmönen, meillä on task force ja erilaisia myönteisiä aloitteita. Myöskin pooling ja sharing, yhdistämis- ja jakamistoimet, mutta vielä on paljon tehtävää. Hyvät jäsenet, minä olen kuitenkin täällä yrityksen toimitusjohtajana Augusta Westlandin toimitusjohtajana ja me olemme huippuosaaja helikopterialalla. Haluaisin lyhyesti kertoa tästä kilpailualasta, jossa Augusta Westland toimii, eh, nimittäin roottori eh, alusteollisuudessa. Meillä on erittäin tärkeä johtoasema. Eh, tämä on kilpaileva ja avoin markkina-alue. Jos ajatellaan, kuinka suuri Euroopan unionin eh, sisäinen mark- sisäiset markkinat ovat, niin meillä on eh, maailmanlaajuisestikin varsin hyvä asema. Augusta Westland ja Eurocopter ovat eh, johtoasemassa helikopterialalla. Kummatkin yritykset tarjoavat sekä kaupallisen levitykseen että sotilaisen levitykseen tarkoitettuja laitteita, jotka ovat varmasti samantasoisia kuin vastaavat amerikkalaiset laitteet. Augusta Westlandilla on myös yksi edistyksellisin hanke viime vuosina, sotilaallinen 11 tonnin helikopteri HN90. Me kehitämme myös maailmanlaajuisia markkinoita. Augusta Veslan myös ennakoi uusia vaatimuksia ja äh, odotuksia ja investoimme suuren osan tuloistamme tällä hetkellä noin 12 prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen. Haluaisin vain antaa teille esimerkin viimeisinä vuosina viimeisenä neljänä viitenä vuotena olemme investoineet yli kuuteen eri malliin 159, helikopterista 29 malli, 149 malli, joka on kuljetuskone ja uusi laite 100 39 ja myös uusi helikopterimalli 169. Tämä on vain esimerkki siitä, että haluamme olla teknologisesti eturintamassa. Nämä uusimpien sukupolvien helikopterit luovat teollisuudessamme uuden konseptin, nimittäin tällainen teknologinen perhe, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää e, e, mahdollisuuden, että eri mallit ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Me aiomme laajentaa tätä nyt myös sotilashelikoptereihin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tämänhetkinen taloustilanne eri puolustusvoimissa – voi ähm, tätä tilannetta voidaan hyödyntää sitä kautta, että eri laitteistot ovat mahdollisimman samankaltaisia. Silloin voidaan käyttää ähm, äh, esimerkiksi äh, äh, samankaltaista koulutusta ja huoltoa. Joten nyt keskustellaan myös hyvin paljon tästä kaksoisteknologiasta, eli teknologia, jota voidaan soveltaa sekä kaupallisella että sotilaisen alalla. Ja Augusta Westlandissa me olemme menossa siihen suuntaan, että pystyisimme todellakin ennakoimaan tätä markkinoiden muutosta kohti kaksoiskäyttöä. Kun kerran määrärahoja on vähän, niin silloin ne täytyy käyttää viisaasti. Ja tämä ajatus tuoteperheestä mm, myöskin säästää kuluja. Eli tämä kaksoiskäyttö mahdollisuus voi, voi myöskin puolustuksessa toteuttaa merkittäviä säästöjä. Augusta Westland ennakoi myös tulevaisuuden helikoptereiden kehitystä. Kuten ehkä jo tiedätte, me kehitämme sitä, mitä kutsutaan tällaisiksi tilt rotor helikopteriksi. Investoimme ensin tällaisen yhteisyritykseen, mutta myöhemmin ostimme koko ohjelmen heiltä. Kyse on helikopterista tai lentokoneesta, joka pystyy nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan ja pystyy lentämään kuten normaali turbokone korkeissa ilmanaloissa. Sillä on paineistettu mm, ohjaamo ja Kehitämme myös uusia korkean äh, tason äh, helikoptereita, jotka perustuvat tähän tilt rotor-teknologiaan, mutta äh, joista, jotka voisivat olla jopa 20 paikkaisia aluksia. Me haluaisimme viedä eteenpäin tätä teknologiaa olemme myös aktiivisia miehittämättömien laitteiden alalla, koska uskomme, että tulevaisuudessa myös helikopterialalla tullaan äm, tarvitsemaan tämän tyyppisiä sovelluksia sekä merillä että maavoimissa. Mm, haluaisin Agusta Westlandista vielä sanoa seuraavaa. Usein puhumme eh, teollisuuden konsolidoinnista, teollisuusryhmien konsolidoinnista, jotta meillä olisi mahdollisuus eh, taistella ylikapasiteettia vastaan ja eh, parantaa teollisuuden alan kilpailukykyä. Minä sanoisin, että Augusta Westland on vi- nyt eteenpäin kansainvälistämistä ja rationalisointia Augusta Westland syntyi italialaisen ja englantilaisen yrityksen Augustan ja Westlandin yhteenliittymästä. Ja sitten tätä yhteistyötä olemme laajentaneet. Tähän on tullut mukaan myös puolalainen helikopteriyritys. Eli PCL, eli olemme pääasiassa eurooppalainen yritys, jolla on ikään kuin useampi toimipaikka. Ja helikopteriteollisuus on usein ennakoinut hallitusten päätöksiä. Myös Eurocopter on esimerkki tästä, koska Siinä yhdistyvät Saksan ja Ranskan helikopteriteollisuus ja viime aikoina siihen on liittynyt myös Espanja. Mitä nyt sitten tarvitaan? Euroopan pitäisi tukea paremmin ja intensiivisemmin näitä ilmailun teknologioita, joilla on tällä hetkellä johtoasema maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä ei ole yhtä sotilashelikopteriohjelmaa Euroopassa, eikä ole mitään verrattavaa vissä siihen, mitä Yhdysvallat ovat ohjelmallaan tällä alalla tehneet. Joten meillä pitäisi olla Euroopan yhteisö, joka ylittäisi kansalliset rajat ja kattaisi tämän suuren puutteen. Meidän näkökulmastamme tämän kaksoiskäytön toteuttaminen esimerkiksi ja samoin älykäs määrärahojen käyttö. Sen lisäksi olisi tärkeää myös kehittää teollisuuttamme kilpailukykyisesti niin, että tämä teknologia on väline, jolla voidaan kilpailla maailmanlaajuisesti, maailmanlaajuisilla markkinoilla. Meillä on myös tarve rationalisoida ja ähm, suunnitella pitkän tähtäimen hankintoja. Toivoisimme, että äh, Euroopan puolustusvirastolla olisi tässä tärkeämpi rooli, mutta puolustusvirastolla on vain 30 miljoonan euron vuosibudjetti, joten sillä ei tällä hetkellä ole kykyä viedä eteenpäin näitä suuria kehitys- ja tutkimushankkeita. No meidän osaltamme taas kotiläksyt on tehty Äh, me olemme rationalisoineet tuotantoamme viime vuosina ja kuten sanoin, Augusta Westland on kolmen suuren äh, eurooppalaisen helikopteriyrityksen fuusion tulos. Ja nyt äh, haluaisin vedota teihin, että otetaan vastuu. On turha puhua eurooppalaista puolustuksesta, jos kehityksestä ja tutkimuksesta leikataan voimakkaasti. Miten voimme olla kilpailukykyisiä, jos yritykset eivät vielä kansallisella tasolla tee yhteistyötä? Tutkimusta ja kehitystä ei pidä ainoastaan tukea, vaan sitä tulisi tukea myös mm, käyttämällä määrärahoja paremmin. Tästä voitaisiin käydä ihan toistakin keskustelua, mutta eurooppalaisten toimielinten on myös helpotettava tutkimusta ja kehitystä. Haluaisin antaa teille suosituksen. Euroopassa varmasti tarvitaan ähm, äh, enemmän huomiota äh, tutkimukseen ja kehityksen ja puolustukseen, mutta katsokaa tarkkaan, miten nämä asetukset tehdään, eh, ettei se vaikuta esimerkiksi teollisiin oikeuksiimme. Ähm olen vahva eurooppalaisen puolustusteollisuuden tukija ja olen sitä mieltä, että puhun tässä myös kaikkien Euroopan kansalaisten nimissä. Kiitoksia. <coughs> Merci beaucoup. Kiitos paljon. Paljon monia kohtia, joita voitaisiin ehkä selventää tulevassa keskustelussa. Ne ovat hyvinkin yhteneväisiä siihen, mitä äskettäin kuulimme nimenomaan teollisesta ja tekijänoikeuksista, joka nousee esille säännöllisesti ja josta varmasti voimme keskustella tuonnempana. Herra Jan Pi seuraavaksi, olkaa hyvä. yep. I'm just starting the slideshow to support. Niin, odottelin tässä esityksen alkua näitä kuvia. No niin. Mitenkäs nämä kuvat saadaan näkymään? Is there some... Can you, can you just make it... F5. F5. F5. Okay. Yeah, okay. thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia saada puhua teille Ruotsin turvallisuus- ja puolustusteollisuuden puolesta. nämä ovat nyt hankalia aikoja Euroopalle ja tietysti myös turvallisuus- ja puolustusteollisuudelle, mutta minä pyrin kuitenkin nyt välittämään teille vähän myönteisempää kuvaa tulevaisuudesta ja myös mahdollisuuksista, jos toimimme viisaasti näinä hankalina aikoina. Ja aloitan nyt kertomalla tietyistä kokemuksista Ruotsin turvallisuus- ja puolustusteollisuuden valtavista muutoksista viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämä on muokannut muokannut meidän käsitystämme siitä, miten Euroopan pitäisi kehittää tätä puolustusteollista strategiansa. Ja sitten haluan kertoa teille myös muutamista avainhaasteista, joita Euroopalla on tällä sektorilla ja miten meidän tulisi pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia tehokkaasti, jotta voisimme saada aikaan menestyksekkään turvallisuus- ja puolustusteollisuuden myös tälle vuosisadalle maan osaamme. Euroopan puolustusteollisuuden tulevaisuus on tietysti merkittävä kysymys niille, jotka tekevät tällä alalla työtä, mutta koko teollisuudelle myös Euroopassa ja myös meidän kilpailukykymme, turvallisuutemme ja vaurautemme jakamiseksi Euroopan unionissa. Ruotsi tietysti on tässä seuraavin tavoin merkittävä tekijä. Ensiksikin Ruotsin teollisuuspohja on aika lailla ähm, vienti suuntautunut, mikään millään maailman maalla ei ole niin suurta mahdollisuutta tarjota erilaisia meri-, maa- ja ilmapuolustusvälineitä. Ja me olemme myös yksi suurimmista eh, hävittäjälentokoneiden valmistajista. Ja myös eh, kun tämä kustannustehokkuus on oikein merkittävä kaikissa teknisissä ratkaisuissa. Ja näin meistä voi tulla, ja on tullutkin kilpailukykyisimpiä näinä hankalina aikoina. Tukholman rauhatut tutkimusinstituutin mukaisesti Ruotsin vuonna 2011 puolustusvälineiden suhde per henki oli suurin suhteessa muihin maihin. Kotimaista markkinaa tietysti katsotaan myös laajemminkin viitearvona ja me olemme entistä vähemmän riippuvaisia eurooppalaisista markkinoista ja olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti nouseviin talouksiin, huomiotamme varsinkin Aasiaan. Ja olemme myös miettineet tällaisen ja laatineet tällaisen tehokkaimman vienninvalvontajärjestelmän koko maailmassa. Ja tämä tuo sille myös legitiimisyyttä ja se, tämä vienninvalvonta on myös olennaisin kysymys siinä, että pääseekö teknologisiin ohjelmiin mukaan. Ja tämä koskee erityisesti Yhdysvaltoja, joka on olennainen kumppani Ruotsin kanssa. Ja tässä erityisesti myös viittaan tuohon kansainväliseen asekauppa-asetukseen. Toiseksi Ruotsin puolustusteollisuus on ainoa Euroopassa, ainakin merkittävän kokoinen, joka on täysin yksityisessä omistuksessa ja myös ulkomaisessa omistuksessa. Tämä on strateginen päätös, jonka Ruotsin parlamentti on tehnyt 90-luvulla ja siksi meidän teollisuutemme on pärjännyt niin hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että itse asiassa hallitukset eivät ole yhtään sen parempia johtamaan puolustus teollisuutta kuin yksityisetkään puolet. Ruotsi on näin saanut myös parempia mm, tarjouksia rahoituspuolelta ja myyntikampanjat ovat sujuneet paljon hyvin. Olemme voineet tehdä yhteistyötä kansainväliseltä pohjalta paljon laajemmin kuin muut teollisuus ei kuitenkaan ole siirtynyt Ruotsin valtion ulkopuolelle, vaan työntekijöiden määrä on suorastaan suurempi nyt kuin aikaisemmin. Ja tässä, jos ajattelemme esimerkiksi viime kymmentä, viime 50 vuotta, niin tämä myynti, myynnin määrä ja työntekijöiden määrä on noussut Ruotsissa. Kolmanneksi Ruotsin puolustusteollisuus on hyvin poikkeuksellisen innostunut tutkimuksesta. 25 prosenttia esimerkiksi Saab-ryhmä investoi tutkimukseen ja kehitykseen ja suurin piirtein 3,5 miljardia euroa tulee sitten takaisin näistä tutkimukseen ja kehitykseen ohjatuista varoista. Ja tämä, tässä OECDn viimeisimmän tutkimus- ja kehitysindeksin mukaan Ruotsi on käyttää eniten varoja tieteeseen ja teknologisiin kehityksiin. Ja me olemme kolmansia myös OECDn tutkimuksen mukaan teknisen tason arvioinnissa yliopistojen ja korkeakoulujen kohdalla nykyisessä globalisoituneessa taloudessa mikään kansa ei voi elää yksistään ja vaikka äh, ehkä saattaakin jollekin olla syntynyt nyt ruusuinen kuva Ruotsin teollisuudesta, niin tietysti mekin olemme joutuneet kärsimään ja olemme kovasti huolissamme tästä taloudellisesta lamasta Euroopassa. Kuitenkin täytyy muistaa, että tämä, nämä haasteet Euroopan turvallisuudelle ja puolustusteollisuudelle luotiin vuonna 2008. Me olemme pitkään tuottaneet liikaa, me emme ole hyötyneet suurtuotannon eduista ja olemme myös toteut- meillä on ollut paljon päällekkäisyyttä juuri tällä alalla. Ja näin emme ole pystyneet sotilaallista kriisinhallintaa tarjoamaan, emmekä muuttumaan tällaiseksi merkittäväksi maailmanlaajuiseksi eh, tekijäksi. Ja tästä muun muassa Libya ja Malin eh, esimerkit ovat eh, hyviä muistaa. Kuitenkin, kun ajattelemme sitä, että taloudellinen lama on myös laskenut puolustuskustannuksia ja tilanteesta on tulossa kestämätön, jos me emme nyt ryhdy uudistamaan järjestelmäämme ja luomaan myös kilpailukykyä, kehittämään myös kilpailukykyä enemmän menetämme koko kapasiteettimme ja myös täysin kustannustehottomasti toimimme. Me menetämme enemmän kykyjämme ja kapasiteettiamme kuin aikaisemmin. Tietysti teollisuus kärsii, kun tämä teollisuuden kilpailukyky on näin rajoittunut. Ja näin teollisuuden täytyy uudelleen orientoitua, löytää uusia teollisuuden aloja Me olemme nyt päässeet kriittiseen hetkeen. Eurooppalaiset veronmaksajat eivät voi enää tuhlata rahojaan asioihin, joita emme tarvitse, emmekä varsinkaan tuon protektionismin nimissä. Tietysti kunnioitan niitä, jotka sanovat, että tämä siirtymäkausi puolustusteollisuudessa on tarvittava, on, on välttämätön ja myös täytyy kilpailukykyä lisätä, mutta on niitä, jotka väittävät, että tämä on liian liian vaikea toteuttaa juuri nyt näinä vaikeina talouden aikoina, mutta en ole siitä samaa mieltä, sillä Eurooppa tarvitsee eniten juuri nyt muutoksia, kilpailukykyä ja kestävää vaurautta. Muistan ette, että tällainen rauhanomainen ja vauras Eurooppa rakennettiin repimällä muurit alas, poistamalla tariffit ja kaupan esteet ja avattiin kilpailukyky, kil, markkinat kilpailukyvylle. Nyt puolustusmarkkinat ovat eri tilanteessa. Tässä on kyse ainoastaan valtioista, jotka ovat asiakkaitamme ikään kuin. Kuitenkin perusmarkkinatalouden parametrit toimivat myös puolustussektorilla ja me toimimme aivan typerästi, jos väitämme jotakin muuta. Sitten hivenen tulevaisuudesta ja pyrin nyt toimimaan, puhumaan konkreettisesti, mitä meidän tulee tehdä ja esitän seuraavat neljä kohtaa. Ensiksi toimivallasta ja toimijoista. Komissio on nyt laatimassa tiedonantoa tuota Eurooppa, Eurooppa-neuvoston kokousta varten joulukuussa. Ja jotkut pelkäävät, että komissio astuu nyt liikaa puolustus- ja turvallisuusteollisuuden piiriin ja erityisesti tähän puolustuskauppan piiriin. En kuulu näiden joukkoon. Aiemmin on pyritty puuttumaan ylituotantoon, suurtuotannon etujen hyödyntämättä jättämiseen ja protektionismiin terrorismiin. Kaikki tämä on epäonnistunut. Jäsenvaltiot, ASD eikä EDA eikä mikään muukaan ole menestynyt pitkän aikavälin puolustuspolitiikan laatimisessa e, Euroopan unionille. Mikäli komissio voi käyttää toimivaltuuksia ja välineitään paremmin, niin olen todella tyytyväinen ja toivotan tällaisen kehityksen tervetulleeksi. Toiseksi perusmarkkinaperiaatteisiin pohjautuva lainsäädäntö on ikään kuin olemassa jo myös tuossa eurooppalaisessa puolustuspaketissa. Me, ta- me emme tarvitse lisää lainsäädäntöä, vaan paljon vahvempaa ja tehokkaampaa valvontajärjestelmää, jotta tätä lainsäädäntöä todellakin täytäntöön pannaan avoimesti kaikkialla unionissa. Kolmanneksi, jotta me pystymme hyötymään suurtuotannon eduista Euroopassa, niin me tarvitsemme vaatimusten yhtenäistämistä ja myös kysynnän konsolidointia kaikilla strategisesti tärkeillä alueilla. Jäsenvaltioiden täytyisi määritellä pää kansalliset avainpuolustustarpeensa ja luoda tehokas tutkimus- ja kehitysstrategia. Ja kaikki, kaikki tämä pitäisi hoitaa unionin sisämarkkinoiden puolustukseen liittyvillä erityissäännöillä ja näin sitten saisimme kaiken hyödyn tästä irti. Ja erityisesti täytyisi kiinnittää huomiota siihen, että voimme kehittää ja tukea entistä enemmän teknologista kehitystä ja tutkimusta erityisesti, jotta Eurooppa pystyy tarjoamaan kilpailukykyisiä sotavoimaan ratkaisuja eurooppalaisen, eurooppalaisen puolustusteollisuuteen. Ja näin meidän täytyy priorisoida paljon paremmin tavoitteitamme ja välttää eri tutkimusprojektien toimien ja hankkeiden pirstaloitumista. Nykyisessä järjestelmässä meillä on tuo Horisontti 2020 ohjelma. Se on ehkä hivenen liian monimutkainen, kömpelö ja hidas ei pystyäkseen auttamaan puolustusteollisuutta millään merkittävällä tavalla. Ja neljänneksi, jos ajattelemme sitä, että luomme osaamiskeskuksia tai strategisia klustereita Euroopan unioniin, tämä on, tämä on hyvä asia. Kuitenkin niiden pitäisi olla markkinapohjaisia, markkinavetoisia, eikä niitä pitäisi luoda pelkästään poli- poliittisiin perustein. Ja niiden pitäisi olla itse itseään rahoittavia voidakseen toimia kilpailukykyisimmin ja, kehittyvä, ja kestävämmin. Mikäli komissio rahoittaa tällaisia osaamiskeskuksia esimerkiksi kohesiorahastojen pohjalta, niin se kyllä murtaa tuon markkinavetoisen kilpailukyvyn. Lopuksi huomauttaisin, että tämä eh, visio, josta puhuin kilpailukyvystä Euroopalle, eh, on tietysti eh, tuskien taival ja tässä joku joku häviää ja joku voittaa, mutta me emme voi, mutta jos me emme kohta näitä haasteita, niin tilanne vain pahenee. Me olemme tottuneet tällaiseen vahvaan euroatlanttiseen valtaan ja tässä eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset ovat tarjonneet yli 80 prosenttia teollisuuden tuotteista. Meidän täytyy nyt valmistautua johonkin muuhun, sillä uudet teollisuudet ja uudet markkina-alueet jatkuvasti ovat nousemassa ja kilpailusta tulee entistä vahvempaa tulevaisuudessa. Ja kun me olemme nyt menossa tähän uuteen suuntaan, niin me, me tarvitsemme uudelleen hankkeita Euroopan Euroopan unionissa. Jos emme näin toimi, niin häviämme kaikki. Ja näin äh, sitten sekä työpaikat että tutkimus ja kehitys häviää Euroopassa. Kuitenkin, jos me taas puolestaan avaamme ovet terveelle kilpailulle, käytämme, e-, käytämme enää varoja strategisiin hankkeisiin, joiden pohjalta luomme tehokkaampaa sotilaallista kykyä ja teollista kilpailukykyä, niin Euroopalla on kaikki mahdollisuudet menestyksekkääseen turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen myös tällä vuosisadalla. Kiitokset. Merci. Kiitos. Minä ehdotan tässä vaiheessa nyt seuraava jotkut jäsenet ovat halunneet jo reagoida näihin, eh, näihin kuultuihin esityksiin. Otta, kuuntelemme nämä kysymykset ja sitten herra Mölling voi tehdä oman esityksensä. Minulla olisi itselläni kaksi kysymystä. Mehän kävimme keskustelua viime viikolla transatlanttisista suhteista puolustuksellisissa kaupallisissa kysymyksissä. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne siitä seikasta, mikä liittyy nimenomaan komission ja parlamentin enemmistön näkemykseen. Eli siis sisällytämme puolustuskysymykset näihin vapaakauppaneuvotteluihin. Eikö sen avulla voitaisiin nimenomaan mahdoll- antaa eurooppalaisille yrityksille paremmat mahdollisuudet päästä amerikkalaisille markkinoille, paljon paremmat kuin mitä ne tänä päivänä ovat? Monet kollegat ovat tarjonneet esimerkkejä tavaran toimittajista ja myös eurooppalaisista yrityksistä, kuinka ne törmäävät todella pahoihin vaikeuksiin. Eli tämmöinen mahdollinen vapaakauppasopimus, vapaakauppasopimus voisi kaataa monia esteitä ja aitoja. Eli mikä on mielipiteenne tästä asiasta? Toinen kysymys liittyy näihin lennokki, lennokki, lentoihin. Monet eurooppalaiset maat kun puhutaan käynnistetyistä ohjelmista, joistakin ohjelmista, joita ei ole koskaan käynnistetty. Ranskassa on on meillä liikaakin amerikkalaisia lennokkeohjelmia. Meillä on kaksi pääjohtajaa täällä paikalla, Dassosta ja Agustasta, ilmailuteollisuuden kaksi edustajaa. Mikä on teidän realistinen arviointinne tällä hetkellä eurooppalaisesta lennokkiohjelmasta? Minkäla- miten sitä voitaisiin hahmotella lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä? Onko se poliittinen päätös, jota, joka voitaisiin tehdä hallitusten ja valtioiden päämiesten tasolla joulukuun huippukokouksessa. Mikael Galler haluaa täällä nyt käyttää puheenvuoron. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia näistä esityksistä eri maista, mutta joka kerta ne tulivat teollisuudesta, minä aion kirjoittaa tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön tästä aiheesta. Ja minä haluaisin tässä esittää tällaista eurooppalaista näkökulmaa ja olen hyvin tietoinen siitä, että todellisuus on pitkään ollut sitä, että eri valtioissa eh, huolehdittiin kansallisesta teollisuudesta, että jokainen poliitikko, joka halusi tulla uudelleen valituksi tai jonka vaalipiirissä tällaista teollisuutta oli, niin hänen tavoitteensa ja toiveensa oli aina, että siellä ei mitään eh, kummaa tapahdu. Joten useiden vuosien aikana tässä eh, asia katsottiin hyvin kansallisesta näkökulmasta ja näin saatettiin tehdäkin, koska oli riittävästi määrärahoja ja varottiin sitä, ettei tulisi liikaa kilpailua, joka voisi vaikuttaa elämää. Nyt meillä on erilainen tilanne taloudellisesti. Meillä on erilainen tilanne myös, mitä tulee suhteisiin Yhdysvaltoihin puolustusalalla – sielläkin ulkopolitiikka on muuttumassa. Ja lainsäädännöllisesti Euroopan unionissa meillä on myös eri tilanne sen jälkeen, kun meillä oli tämä puolustuspaketti 2009. Se oli direktiivejä, joiden tarkoituksena oli luoda yhteiset markkinat myös puolustustuotteille. Tämä on lähtökohta. Ja minä oikeastaan halusin saavuttaa sen, että kaikki osalliset, erityisesti hallitukset, pystyisivät katsomaan asiaa vähän yleiseurooppalaisesti, erityisesti sen takia, että määrärahat ovat nyt niin vähäiset. Normaalistihan teollisuus on ihan halukas katsomaan asiaa laajemmaltikin, mutta kun meillä on nyt tämä puolustusteollisuus, jonka tilanne on hiukan toinen siinä mielessä, että asiakkaita on hyvin vähän, ne ovat pääasiassa valtioita, eh, niin tilanne on vaikeampi. Ja eh, meillä on sellainen tilanne, että joissain maissa, kuten siis Ruotsissa, meillä on yksityinen teollisuus, joka eh, Äh, puolustaa paikkaansa markkinoilla myös Euroopan ulkopuolella. Ja sitten toisissa valtioissa, kuten esimerkiksi Ranskassa, on enemmän valtiollisia yrityksiä, joten siellä ö, äh, yhteistoiminta valtion ja teollisuuden välillä on vähän erilaista kuin esimerkiksi Ruotsissa. Joten on mielestäni tärkeää, että analysoimme missä vaiheessa olemme lainsäädännössä ja puolustuspaketin täytäntöönpanossa. Meidän pitäisi saada vastauksia tälle kysymykselle. On tärkeää, että kysymme itseltämme, miten me voimme konsolidoida kysynnän ja miten onnistumme eh, saamaan aikaan tasaisen pelikentän myös pitkällä tähtäimillä, joka mahdollistaisi sen, että teollisuutemme säilyisi hengissä. Eh, tämä analyysi on varmasti aivan oikea ja selvä. Eh, vuosikausia kestänyt ylituotanto, suurtalouden hyötyjen puute – Eh, olemme myös harjoittaneet protektionismia. Siksi onkin niin tärkeää, että me nyt annamme vastauksia, jotka menevät eh, kohti tulevaisuutta. Minullakin on se kysymys, jonka puheenjohtaja Donjon jo esitti. Jos eh, katsomme Ähm, puolustussektorin mukaan oton hyviä ja huonoja puolia amerikkalaisen vapaakauppasopimukseen. Ensin minä ajattelen, että meidän täytyy nyt yrittää saada aikaan sellainen sopimus, että äh, tällainen äh, kilpailu äh, lentokoneiden ilmatankkauksesta, niitä ei voida noin vaan sattumavaraisesti vetää pois. Meillä ei ole vielä tällaista sopimusta. Yhdysvaltain teollisuuden ja hallituksen ja senaatin ja kongressin näkökulmasta tämä oli vahinko, että eh, eurooppalaisten eh, tilanne olikin yhtäkkiä hyvä ja siksi ilman mitään erillistä sopimusta he saattoivat sen perua ja eh, tämän mm, tarjouksen antaa omille yrityksilleen. Minä toivoisin, että tulevaisuudessa meidän sopimuksellinen tilanteeseen oli olisi parempi. Uskotteko, että näin voi tapahtua? Ja sitten kun on kyse lennokeista, niin olen vähän pettynyt, kun katsotaan siis Saksaa. No siellä mm, nousi esiin esimerkiksi tämä törmäyssuojakysymys, mutta pää... Äm, kysymys kai oli se, että me jotka annamme luvan tälle, niin me emme saa katsoa sinne mustaan laatikkoon laisinkaan. Pystymmekö me eurooppalaisina sitten neuvottelemaan sellaisen kumppanin kanssa, joka ei anna meidän tietää kaikkea sitä, mitä meidän pitäisi tietää, eikö lennokien kohdalla ole vaarana se, että hyödämme tätä potentiaalia ei pelkästään lennokien kohdalla, myös muilla aloilla, kun meillä on kaksi käyttömahdollisuuksia – jossa myös Horisontti 22 ohjelma voi olla hyödyksi niin, että sekä siviili- että sotilaspuolella voidaan saada aikaan ne vaikutukset, joita tarvitaan, jotta kehityksen ja tutkimuksen saralla voidaan edetä. Siis useita kysymyksiä, joissa toivon, että voisimme saada teollisuudelta rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia vastauksia. Kiitoksia. <coughs> Merci, madame. Kiitos. Ja sitten rouva Koppa. Thank you, Mr. President. I would like to... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Kiitos myös kaikille esipuhujille. Minä haluaisin SNDn puolesta puhua tämästä puolustusteollisuuden vahvistamisesta. Tässä täytyy parantaa Euroopan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä ja myös näinä talouden kriisiaikoina järkeistää varainkäyttöä. Ryhmäni kannan esitän, mutta en kuitenkaan voi olla muistamatta niihin sosiaalisiin vaikutuksiin tällä alalla tuhansille ja tuhansille työntekijöille. Ja tähän olen tehnyt ehdotuksen silloin, kun järjest- olimme puhumassa puhumassa tämän kuulustelun järjestelystä siihen, että saisimme myös työllisyysvaliokunnan kollegat tänne mukaan, samoin kuin tuolta työ, tuota, ammattiyhdistysliikkeen puolelta edustajia saadaksemme vähän laajemman pohjan, mutta kansanpuolue ei hyväksynyt tätä ja siksi sitten seuraavat kysymykset. Miten tällainen puolutus, puolustusteollisuuden uudelleenmuokkaaminen vaikuttaa työllisyystilanteeseen, varsinkin nyt kun työllisyys, työttömyystilanne on niin huono. Ja eikö tähän pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja minkälaisia takeita voitaisiin mm, sitten antaa tälle alalle. Ja toiseksi tässä puhuttiin tällaisesta kovasta suuresta teollisuudesta, ei niinkään PK-yrityksistä, jotka kuitenkin ovat talouden ydintekijöitä. Nyt tilanne tietysti on tuonut uusia haasteita näille yrityksille ja miten, mitä mieltä olette siitä, mieltä, siitä ehdotuksesta, että komissio on ehdottanut tällaista strategista klusteriohjelmaa PK-yritysten paremmalle menestymiselle tässä kansainvälistyvässä kilpailussa? Mitä uusia ja muita askelia vielä tarvitaan, jotta tässä voidaan menestyä? Kiitos. Edustaja Van Orten. Thank you very much, Chairman. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että olen hiukan myöhässä. Kuulin vasta äh, Romitin puheenvuoron loppuun pään, mutta kuulin kaiken siitä, mitä herra Pie sanoi, ja minun suurin osa kysymyksistäni meneekin hänelle. Tietenkin kun puhumme puolustuksen teollisesta strategiasta, niin tähän koko asian liittyy useita näkökulmia. Teollinen puolustuksellinen ja myöskin taloudellinen Euroopassa ajatus Euroopan integraatiosta, tämä ajatus jonkinlaista myyttisestä ähm, puolustuksen äh, teollisesta pohjasta. seikka on se, että suurin äh, osa puolustusteollisuudesta sitä johtaa viisi tai kuusi valtiota. Te olette puhunut Ruotsissa menestyksekkäästä yksityisestä teollisuuden alasta, joka keskittyy uusiin markkinoihin ja Yhdysvallat ovat välttämätön kumppani, niin näin te kai sanoitte. Minä ihmettelen, miksi ihmeessä haluaisitte Euroopan unionin byrokratian kuollutta kättä äh, mukaan tähän ja miksi me kun meillä kerran on ylikapasiteettia teollisuudessa, miksi haluaisimme luoda enemmän teknologista kapasiteettia, kuten on useasti tapahtunut. Mutta meillä on paljon esimerkkejä puolustuksen yhteistyöstä Euroopassa. Ne on hyvin dokumentoitu, jotkut ovat olleet erittäin menestyksekkäitä, toiset vähemmän. Kaikkein tehokkainta yhteistyötä on kahden kumppanin välinen yhteistyö, mm, mahdollisesti kolmen. Ja suosittelen teille erinomaista asiakirjaa, jonka professori Keith Hartley on kirjoittanut New Direction aivoriihestä, joka suurella asiantuntemuksella syvällisesti käsittelee tätä aihetta ehkäpä tämän niin kutsutun Euroopan puolustuksen teollisen teknologisen perustan painopiste on väärä. Meidän pitäisi keskittyä enemmänkin kahden ja kolmen välisiin yhteistyöhankkeisiin ja luottaa näihin yksityisiin yrityksiin kumppanuuksilla, mistä ikinä ne parhaiten löytyvätkin, koska loppujen lopuksi me haluamme varmistaa, että meillä on strategista turvallisuutta missä maassamme, eikä jossain myytisessä eurooppalaista strategista turvallisuutta, vaan maissamme. Ja tärkeintä on se, että armeijoillamme on paras mahdollinen laitteisto käytettävissä. Kiitos. Ja sitten varapuheenjohtaja Viseka. Eh, ponieważ, ja eh, was speaking Polish, eh, ponieważ 4 lat... Kiitokset. Niin. Olemme tehneet yhteistyötä valiokunnassamme pitkään ja puheenjohtaja arvaakin, mitä aion kysyä. Eli unionin ja Yhdysvaltain välisestä puolustustuotteiden kauppaan yhteistyöstä esittäisi kysymyksen ja sitten näistä miehittämättömistä aloiksista. Ja ensiksi juuri tästä Yhdysvaltain ja unionin välisestä yhteistyöstä Euroopan yrityksillä on omat ala yrityksensä myös Yhdysvalloissa ja yhdysvaltalaisilla yrityksillä on kymmeniä tuhansia työntekijöitä Euroopan unionin alueella. Augusta Westlandin helikoptereita tuotetaan monessa maassa ja Puolassakin. Puolassa on muun muassa Yhdysvaltain vastaava yritys kilpailivana tekijänä. Tämä vain esimerkkinä monista yhteyksistä näiden maailmanosien välillä. Ja monet asiantuntijat ovat sanoneet, että unionissa ja uusissa jäsenvalti- jäsenvaltioissa ja Euroopassa ylipäätään on liian monenlaisia aseiden valmistajia, liian monia ilmailualusten valmistajia, liian monia tekijöitä viemässä näitä tuotteita, liian monenlaisia helikoptereita, liian monenlaisia merialuksia ja kaikenlaista erikoista niin moninaisesti tarjolla. Eli mikä teidän näkemyksenne on? Onko olisiko nyt nähtävissä yhtiöiden välisiä fuusioita vai pikemminkinkö osa suljetaan. Näistähän asioista me poliitikkoina olemme kiinnostuneita, sillä nämä yritykset ovat meidän maissamme tärkeitä kaupungeissamme, koska ne tarjoavat työpaikkoja. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon ennen vastauksia teollisuudelta. Annan puheenvuoron herra Möllingille, jotta hän voi kertoa meille, esittää meille esityksensä. Ehkä hän nyt voi muuttaa esitystään tai haluaako hän vastata saman tien tämän esityksensä muodossa tai kehitellä ideoita, niitä, joita hän alun perin halusi meille kehitellä ja esittää. Olkaa hyvä, herra Mölli. should I start right ahead? Okay, thanks very much. Ladies and gentlemen, thank Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta esitellä teille lyhyesti se, mitä en vain minä, vaan kolme kolleganikin ovat viimeisen kuukauden aikana tehneet Euroopan parlamentille. Olemme tehneet tutkimuksen tämänhetkisestä tilanteesta Euroopan puolustuksen teollisessa ja teknologisessa perustassa, EDTIB. Täällä on myös kaksi, kaksi kollegani, jotka ovat mukana. Yksi on valitettavasti lähtenyt joukoista. Mehän ei ole enää aivoriihessämme mukana, vaikka tarvitsisimme enemmän tällaisia ihmisiä, kuten hän. Se on ikävä asia. No, ensinnäkin äh, olen käsitellyt tätä asiaa, että onko tätä e DTIBtä, onko sitä oikeasti olemassa. Annan tämä nyt äh, pähkinänkuoressa, koska kello on aika paljon, niin että äh, ihmiset ovat ehkä väsyneitä, mutta mm, mitä nämä Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologian perusta oikeastaan ovat? Kyse on huoltovarmuudesta, puolustusmateriaalin ja palvelun huoltovarmuudesta, poliittisen riskin takia äh, vastaan, että kumppanit eivät esimerkiksi päästä näitä äh, tarvikkeita tai palveluja rajojen yli, ähm, tai riski, että näitä äh, ähm, tarvikkeita tai palveluita ei enää tarjota. Kylmän sodan jälkeen meillä on ollut jo sekä kansallista huoltovarmuuspolitiikkaa että kansainvälinen ähm, huoltoketjujen rakenne. Eli jo pitkän ajan kansallinen Äh, huoltovarmuus on ollut myytti. Jäsenvaltiot mielellään puhuvat siitä, mutta sitä ei ole olemassa. Se tämä oli ehkä olemassa viime vuosisadalla, mutta tämä ajatus on jo äh, vanha. Vuonna 2007 jäsenvaltiot sopivat tästä EDTIB-strategiasta, jonka tarkoituksena oli äh, vähän poistaa näitä jännitteitä poliittisen ja teollisen puolen väliltä. Ja se, mitä me katsomme tänään, on tämä tutkimuksen tulos, on se, että me olemme menettäneet lähes puoli vuosikymmentä EDTIB on pienenemään päin. Kansalliset DTIB kasvavat, mutta ne eivät huomioi Eurooppaa lähes laisinkaan, joten puolustusteollisuus on kansallistumasta ja maailmanlaajuistumassa. Ja, äh, ja äh, pähkinänkuoressa, mitä meidän suosituksemme ovat, me tarvitsemme äh, täysin toisenlaista lähestymistapaa puolustusteollisuuden tarpeisiin ja välineisiin. Meidän pitäisi me pitäisi arvioida, pitäisikö meidän saavuttaa tällainen EDTIB vai me täytyisikö meidän luoda jotain muuta. EDTIB luotiin, koska kansallinen huoltovarmuus ei ollut enää kestävää tai siitä ei pystynyt enää maksamaan. Ja sen piti varmistaa jäsenvaltioiden pääsy puolustustarvikkeisiin hankkeisiin, mutta sen pitäisi siirtyä kansalliselta Euroopan tasolle. Tämä oli ajatuksena. Ja se oli todellakin ajatus, se oli poliittinen visio, että yhdenmukaistettaisiin Euroopan poliittinen maisema ja teollinen maisema. Tämä oli myöskin äh, tuon ajan hengen mukaista, Se, mitä näette tuolla vasemmalla, se on poliittinen visio. Se, minkä näette oikealla puolella, on se, mitä eh, Eurooppa oli vuonna 2007. Se oli jakautunut globaaliin, eh, eurooppalaisiin ja kansallisiin DTIBihin, eh, jotka olivat olemassa lähinnä rinnakkain, mutta eivät kovinkaan hyvin tehneet yhteistyötä. No miten tällainen EDTIB sitten tunnistetaan, kun sen näkee? No EDTIB on, ei ole kansallisten DTIBden summa. Se on se ero, jonka Eurooppa tähän tekee. Se tehdään joko poliittisesti, asetuksilla, säädöksillä, politiikalla, joka lisää tätä eurooppalaista yhteistyötä tai teolliselta puolelta, mutta päätavoite oli se, että olisi vähemmän kaksinkertaisuutta, tai integroituisempia, olisi enemmän pätevyyksiä ja kompetensseja näissä Euroopan puolustusvälineissä. Ja tarkoituksena oli vähentää riippuvuutta Euroopan ulkopuolelle. Ja nyt kun olemme arvioineet tätä asiaa, niin tämä poliittinen E, tämä poliittinen Eurooppa kansainvälisesti on marginaalisesti olemassa, jos haluan tämän nyt nätisti sanoa. Mm, meillä on äh, varusteluyhteistyötä Just Retour, artikla 346, joka on keksitty vuosikymmeniä sitten. Silloin se tunnettiin artiklana 223. Äh, luku muuttui, mutta se on säilynyt hengissä äh, kaikki sen vaikutukset Euroopan rakenteisiin. Verrattuna hallitusten väliseen toimintaan, hallituksen väliseen puolustuksen yhteistyöhön. Meillä on hyvin paljon uusia instituutioita, meillä on komissio, puolustusvirasto, Lissabonin sopimus. Kaikki ne ovat asioita, joilla voitaisiin edistää puolustusyhteistyötä, mutta sillä ei ollut mitään vaiku- niillä ei ollut mitään vaikutusta politiikkaan eikä lopputulokseen tähän päivään asti. Kansallisilla tasilla tämä Äh, heijasti aika lailla sitä, mitä kansainvälisellä tasolla ei tapahdu, joten siellä selitettiin, miksi mitään ei tapahdu kansainvälisellä tasolla. Meillä on nämä LOI-valtiot, suurimmat tuottajat, äh, Saksa, Ranska, Yhdistynyt kunta Italia, äh, Ruotsi ja laskimme tähän mukaan myös Puolan, koska se on nouseva toimija tällä alalla. Nämä kuusi tai seitsemän valtiota Eli noin 20 prosenttia Euroopan jäsenvaltioista kattaa 80 äh, prosenttia äh, EDTIBstä ja niillä on noin 81 äh, miljardin euron liikevaihto. Ja tulette näkemään, että näissä 607 EUn jäsenvaltioissa hankintapolitiikka, markkinapolitiikat, kaikki ovat pysyneet lähinnä samanlaisina viime vuosin aikana. Kansallinen vaikutusvalta sitä pidetään kiinni ja tämä vaikuttaa myös puolustusteollisuuden kansalliseen rakenteeseen ja selitän tämän myöhemmin tarkemmin. Laajasti ottaen se tarkoittaa se, että tuottajat vieläkin ostavat kotimaasta, he ostavat panssariajoneuvonsa, lentokoneensa, laivansa kotimaastaan. Siksi meillä on niin paljon erilaisia panssaroituja ajoneuvoja Euroopassa muut kuin tuottajamaat, joilla ei siis ole suurta puolustusteollisuutta kotimaassaan, ne eivät välitä Euroopasta, ne ostavat sieltä, mistä ne haluavat ostaa. Sen voi nähdä tästä jsf tai F16-ohjelmassa, joten Euroopalla ei ole merkitystä tässä. Ja tulevaisuus, miltä se sitten näyttää? meillä on yhä vähemmän monikansallisia ohjelmia, yhä enemmän kansallisia ohjelmia, puolikansallisia ohjelmia tai transatlanttisia ohjelmia. Eli tämä transatlanttinen linkki on nousemassa jälleen, erityisesti tuen näihin suuriin ilma- ja avaruuden hankkeisiin. Ja meillä on myös vähemmän hankintoja. Me siirtymässä hankinnoista tällaiseen tarjontapuoleen, eli Mm, on kyse enemmänkin palveluista kuin uuden laitteiston hankinnasta. Nyt jos katsotaan puolustusteollisuutta, niin meillä on tässä neljä eri alaa, ilmailu, maavoimat, e, merivoimat ja elektroniikka, niin näet, että, että ilmailu ja elektroniikka yritykset tällä alalla ovat vähemmän riippuvaisia puolust puolustuksesta kuin maavoimin ja merivoimin keskuttavalla sektorilla. Maavoima- ja merivoimasektorilla meillä on hyvin erikoistuneita yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia toisaalta ähm, puolustuksesta tulevilta tuloilta. Ja tässä erityisesti eräs sektori on merkittävä. Näytän teille tämän kuvasta myöhemmin. Ja mitä tulee ohjelmiin ja yhteistyöhön, niin näette, että äh, ilma- ja avaruusteknologiassa on hyvin institutionaalista toimintaa, on äh, ylikansallisia ohjelmia ja yhteistyöohjelmia, kun taas maavoimissa ja merivoimasektorilla äh, yhteistyötä on hyvin vähän, eikä sitä ole institutionalisoitu. Sitten toinen äh, asia on se, että pääyritykset Euroopassa, BAE, ADS, Thales ja Finmekanika, äh, ne eivät ole eurooppalaisia toimijoita, vaan maailmanlaajuisia toimijoita. Ne tekevät voittonsa muuallakin kuin Euroopassa. Ja sitten meillä on nämä top 5 yritystä, jotka kattavat kaksi kolmasosaa äh, top 40 äh, liikevaihdosta. Meillä on myös alueellinen epätasapaino länsi versus itä. Teollisuusteollisuus on keskitynyt hyvin paljon Länsi-Eurooppaan ja Itä-Euroopassa on äh, pienempää teollisuutta, joka osallistuu äh, maailmanlaajuiseen tuotantoon, mutta ei suuria toimijoita paitsi yksi. Ja äh, tulette myös huomaamaan tässä, että konsolidoitu maavoimissa ja merialalla on törmännyt kansallisiin rajoihin. Ne eivät pysty konsolidoitumaan enemmän, koska hallitukset suojelevat niitä, koska hallitukset haluavat pääsyn näihin yrityksiin vielä seuraavia vuosia silmällä pitäen. Nyt yritän selittää teille nämä kauniit joulukuusen pallot. Näette ilma- ja avaruusalan, merialan, maavoima-alan ja elektroniikan. Äh, näette tuolla noin suuret äh, joulukuusen pallot 100 prosentin tasolla ovat niitä yrityksiä, jotka ovat ainoastaan aktiivisia tällä alalla. Ja näette, että merialalla on viisi yritystä, jotka äh, saavat rahansa ainoastaan merivoimista. Ne eivät laisinkaan äh, hajautuneet. Eli sitten kun meriala ei enää tuota, niin nämä yritykset joutuvat sulkemaan ovensa. Maavoima alalla tilanne on vähän parempi, mutta sielläkin on kolme suurta yritystä, jotka ovat erikoistuneet ainoastaan tähän, jolla ei ole mitään muuta liiketoimintaa missään muualla. Eli vanhat perinteet ovat vielä vallalla tällä alalla, toisin kuin ilma-avaruusalalla ja elektroniikan alalla, niin huomaatte, että siellä ei ole yhtään yritystä, jotka ovat erikoistuneet ainoastaan näille aloille. Ne ovat hyvin monipuolisia ja ne ovat monipuolistaneet liiketoimintaansa myös siviilialalle ja puolustusteollisuuden muille osa-alueille. Tässä kaksi esimerkkiä. Nämä siniset pallot, BAE Systems, äh, olen varmaan iloisia, että mainitsen tämän yrityksen. Ne ovat lähinnä sataprosenttinen äh, yritys, paitsi ne bussit, joita te tietenkin tuotatte äh, Isolle Britannialle. Ne saavat rahansa melkein sataprosenttisesti siis puolustuksesta, mutta ne ovat diversifioineet kaikille neljälle sektorille erittäin hyvin. Sama koskee lähin myöskin Talesia ja Finmekanikaa. Ne ovat myös monipuolistaneet hyvin paljon verrattuna näihin muihin yrityksiin, jotka kansallisia ja erikoistuneet jollekin tietylle alalle. Eli nämä kaksi ääripäätä löytyy Euroopan puolustusteollisuudesta. Sitten mikä oli myös tärkeää ja joka on ollut alussa EDTIBssä tärkeää ovat olleet riippuvuussuhteet. Sotilallinen riippuvuus, eli riippuvuus Euroopan ulkopuolisista toimittajista Venäjästä, Yhdysvalloista on vähentynyt viime vuosikymmeninä ja tulee vähenemään. Huono uutinen, ja tästä jäsenvaltiot eivät ole tietoisia, on se, että riippuvuudet ovat diversifoituneet erityisesti, kun on kyse teollisesta riippuvuudesta. Ja meillä on aina vaikeus ymmärtää, mistä tässä riippuvuudesta oikein kyse. Minä otin mm, tästä tällaisen puolijohtimien tuotantopaikan, Tosivan tuotantopaikan. Tämä tuotantopaikka on Taimaassa. Se on yksi harvoista puolijohtimien tuotantopaikoista. Ja tuossa, missä helikopter lentää, se oli Taimaa 2011. Silloin suuret tulvat kattoivat maan ja silloin puolijohtimien tuotanto keskeytyi pitkäksi aikaa. Niitä ei saanut, ei siviili- eikä puolustuspuolella. Ja tätä ei ole Euroopassa tätä tuotantoa, eikä asialle voi tehdä mitään on no, monia muitakin riippuvuussuhteita. Voi olla riippuvainen materiaalista. Esimerkiksi kun on kyse ammuksista, niin Eurooppa on riippuvainen ähm, Kiinasta, äh, kun on kyse valkoista fosforista, sitä tarvitaan moniin ammuksiin. Äh, voi olla myös. Olemme siis tuontiriippuvaisia, nämä asiat on tuotava. Olemme myös riippuvaisia mm, viennistä, koska muuten nämä yritykset eivät saa liikevaihtoaan aikaiseksi. Suurin osa yrityksissä Euroopassa tekee liikevaihtonsa Euroopan ulkopuolella, joten pysyäkseen hengissä niiden täytyy viedä Euroopan ulkopuolelle, joten tälläkään osa-alueella Euroopalla ei ole enää merkitystä puolustusteollisuudelle. Ja nyt haluan päättää analyysinne. EDTIBn potentiaalinen tulevaisuus on yhäkin aika samanlainen kuin viimeisen viiden vuoden aikana. Me olemme jatkaneet kansallistamista, myös maailman laajuistaminen, globalisaatio on kasvanut ja EDTIB riippuu yhä enemmän siitä, mitä Euroopan ulkopuolella tapahtuu, eikä niinkään sitä, mitä Euroopan sisällä tapahtuu. Meillä on kasvava globaali DTIB, mutta EDTIB eh, pienenee ja kansalliset eh, perustat ovat eh, ennemminkin integroituneet tähän maailmanlaajuisen kontekstiin kuin eurooppalaisen kontekstiin. Suositukset. Ensimmäinen suositus ei välttämättä tarkoitettu jäsenvaltiolle, vaan niille, jotka ovat pääasiakkaita, nimittäin jäsenvaltioita. Jos ne haluavat varmistaa huoltovarmuuden kansallisella tasolla, jota ei tällä hetkellä ole, vaan ehkä ennemminkin Euroopan tasolla. Jos ne pitävät tätä vielä validina tavoitteena, niin niiden pitäisi uudistaa strategiansa, koska minun mielestäni eh, tätä strategiaa vuodelta 2007 ei enää pystytä toteuttamaan tänä päivänä. Lisäksi tarvitaan myös jatkuvaa poliittista sitoumusta puolustusteollisuuteen. Me kuulet, että eh, viimeinen eh, Eurooppa-neuvoston kokous, joka käsitteli puolustusta, oli vuonna 2008. Nyt meillä on yksi, ja meillä pitäisi olla vuosittain tällaisia puolustushuippukokouksia, eikä sen pitäisi olla huippukokous, joka käsittelee pelkästään puolustusteollisuutta, vaan puolustusalaa ylipäätänsä, koska meillä on vieläkin hajautumista puolustusteollisuuden kehityksen ja kapasiteettien kehityksen välillä. Ja se, mitä myös tarvitaan, on asia, jota olemme eh, tässä vaiheessa tehneet vain kerran, nimittäin monitoroineet, mitä EDTIBssä eh, e tapahtuu, koska minun vaikutelmani tilanteesta tällä hetkellä on, että ei komissio eikä puolustusvirasto oikein tiedä tarkkaan, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu. Ja tämä on huono pohja suositusten luomiselle eh, puolustushuippukokousta varten. En mene nyt kaikkia näitä suosituksia läpi, mutta haluaisin nostaa vielä erään asian esiin, joka koskee menettelytapoja. Jos haluatte uusia tätä strategiaa tai tulla jonkinlaiseen johtopäätökseen, parempaan johtopäätökseen, äh, mitä tulee teidän puolustusteollisuuteenne, niin ei ole kyse siitä, että täytyy toteuttaa sitä, mitä komissio äh, sanoo tai jäsenvaltiot sanoo, vaan ensin täytyy arvioida, mikä tämänhetkinen tilanne on. Ja sen jälkeen voidaan uudistaa tavoitteita ja välineitä, Tärkeää on se, että strategiassa on aina kyse syklistä, joten täytyy uudelleen arvioida ei vain pitkällä tähtäimellä vuosittain, onko tavoitteet saavutettu vai pitääkö strategiaa ehkä uusia. Muuten me tapaamme täällä jälleen viiden vuoden kuluttua, emmekä tule enää keskustelemaan EDTIBstä laisinkaan. Kiitoksia. Ja, merci beaucoup pour cette... Kiitos paljon tästä esityksestä, josta löysimme joitakin elementtejä, kun kuulimme aikaisemmin jo erityisosioista. Erityisesti ajattelen, kuulimme kutsuverrattemme toimesta. Minä kirjasin tämän aivan erityisesti ylös, koska ei ole ollut mitään seuraustutkimusta näistä vaikutuksista kun puhumme eurooppalaisesta puolustusteollisuuden strategiasta. On puhuttu puolustuspaketista, mutta se on kirjattu ylös jäsenvaltioiden lainsäädäntöön aika myöhään, mutta jos ajattelemme puolustusstrategian vaikutusta ja sen merkitystä kilpailukykyyn, niin sitä ei ole kyllä pystytty arvioimaan riittävästi. Annan ensimmäiset kysymyspuheenvuorot. Ehkä voitte reagoida sitten välittömästi ja sitten käynnistämme tämän vastauskierroksen päinvastaisessa järjestyksessä. Eli herra Pii voi aloittaa. Okay, thank you very much. Uh, there were a lot of Kiitoksia niin. Tässä oli paljon kysymyksiä ja pyrin muutamia niistä kommentoimaan. Niin pääasiassa Ruotsin näkökulmasta uskomme, että meidän täytyy nähdä käyttäytymisen muutosta Euroopan unionissa. Jos ajattelemme tätä huoltovarmuutta ja hankintaa, niin 80 prosenttia ylikin tapahtuu kansalliselta pohjalta, eli nämä markkinat ovat hyvin, hyvin suljetut, ja Ruotsi haluaa enemmän katsoa juuri Yhdysvaltoihin ja muihin suuntiin, koska Euroopan unionin markkinat ovat niin ongelmalliset, joten me olemme tyytyväisiä tähän uuteen direktiiviin ja täytäntöönpanoon ja myös tuemme komissiota vahvasti siinä, että tuota artiklaa 346 käytettäisiin vielä enemmän poikkeuksille ja muille sellaisille, jotta direktiivin toiminta täytäntöönpanoon voisi olla mahdollisimman tehokasta Tähän me todellakin toivomme pääsevämme. Ja sitten klustereista ja osaamiskeskuksista ja sen sellaisesta mm, huomauttaisin, että jos meillä on unionin rahoitusta osaamiskeskuksille, niin se voisi olla paras keino pysyä vanhassa mekanismissa, jatkaa samaan tyyliin, mutta me tarvitsemme dynaamisemman toimintatavan ja myös markkinavetoisia klustereita. Miten pääsemme siihen? Se on oiva kysymys. Komission täytyisi siis, puhuttua tähänkin, mutta jos me ennalta määrittelemme sen, mihin rahan pitäisi mennä, niin sitten ei ole kovinkaan kilpailukyvyssä hurraamista, joten tämä yksi huomio tähän markkinavetoisuuspuoleen, jota peräänkuulutan. Ja minä uskon täysin, että jos halutaan tehdä yhteistyötä, niin se täytyy toteuttaa kahdenväliseltä tai kolmenväliseltä tasopohjalta. Mitä enemmän valtioita saadaan mukaan, sitä monimutkaisemmaksi tilanne menee. En usko, että ei voida luoda sellaisia ohjelmia, joissa on 5, 6 tai 12 kansaa mukana. Uskon, että ongelmat ovat juuri siinä, että tämä, nämä ohjelmat eivät ole kovinkaan avoimia olleet eurooppalaisyrityksille, eikä, eivätkä myöskään asiakkaat toivat toimineet kovin avoimesti. Eli tätä minä haluaisin esittää vastaukseksi myös tähän työllisyyteen liittyvään kysymykseen. Me olemme keskustelleet asiasta kovasti Ruotsissa silloin, kun Ruotsin parlamentti teki ehdotuksensa ja kun, kun oma Ruotsin sisäinen kysyntä laski ja silloin pelättiin työllisyyden, työllisyyden puolesta, mutta olemme vain pystyneet kasvattamaan työllisyyttä. Eli tässä pitkällä aikavälillä mm, täytyy nähdä tämä tilanne ja jotta jos me haluamme pysyä kilpailukykyisenä, niin me voimme, luoda, me voimme toimia ainoastaan avoimen kilpailukyvyn pohjalta sekä sisältä, sisä, sisäisesti unionissa ja voimme tarjota kaikille mahdollisuuden pääsyyn unionimarkkinoille. En väitä, että työllisyys pysyy samanlaisena kuin aina ennenkin. Minä myös puolustan sitä, että PK-yrityksiä voitaisiin saada kasvamaan kaikissa valtioissa. Ne tosin tarvitsevat luvan unionimarkkinoille, mutta nyt valitettavasti tilanne ei ole vielä sellainen. Kiitos. Monsieur Romiti. Kiitos. Herra Romitti seuraavaksi, olkaa hyvä. Eh, Gracias, presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Totta kai. Minä aion keskittyä eh, helikopterimarkkinoihin. Palaan käsitteeseen tuki tukikysymyksestä, koska tämä on aivan erityissektori, kuten niin kuin muutkin huipputeknologiasektorit perustuvat meidän kapasiteettiimme tehdä äh, huipputeknologisia tuotteita, valmistaa huipputeknologisia tuotteita. Minähän puhuin tässä jo esityksessäni. Meillä on ohjelmia, meillä voi olla amerikkalaisia malleja, minä mainitsin Jemen Air amerikkalaisen puolustusohjelman, joka totta kai pitää sisällään tärkeitä tutkimusosioita, koska on kyse tulevasta huippunopeasta liikennevälineestä on kyse myös vertikaalisesta laskeutumisesta ja nousemisesta. Voidaan myös ajatella tutkimus alueita, joissa on aivan erityisteknologiaosaamista. Meidän pitää myös pystyä antamaan rationalisoinnille riittävästi etua ajatella sovellettua teknologiaa. Meidän tapauksessamme me olemme, mehän otimme äskettäin esimme niiden äh, alustojen käyttämistä, joita voidaan käyttää kaupallisessa ja sotilaallisessa merkityksessä. Niitä taas puhutaan sitten kehityskustannuksista. Ne voivat olla korkeampia yksikkökohtaisesti, kun puhutaan markkinoimisesta. En minä voi myöskään olla hiljaa sanomatta mitään, kun puhutaan tuesta, jota tarvitsemme, jotta meillä olisi riittävä vientimarkkinointia kapasiteettia kansainvälisille markkinoille. Me emme halua olla rajoittuneita pakotettuja amerikkalaisiin markkinoihin. Me haluaisimme, meillä on rajoituksia, jotka johtuvat ITAR-lainsäädännöstä. Meillä on myös päinvastaisia esimerkkejä siitä, miten emme pääse käyttämään tämän tyyppistä instrumenttia silloin, kun on kyse suojelevista työvälineistä. Lisäksi puhuttiin pk-yrityksistä ja minä nyt katson tätä helikopteriteollisuuden näkökulmasta. Helikopteriteollisuus on tehnyt jo suuria askelia integraatiossa ja synergiaeduissa. Augusta Westland on syntynyt kolmesta helikopteriteollisuuden yhteen liittymästä, samoin kuten Eurocopter siinäkin on kolme valtiota mukana, joten teollisuus on tehnyt tärkeitä edistysaskelia. Nämä yritysten yhteenliittymät olivat haluttuja, ne eivät ole yksinkertaisia ja niiden avulla on pystytty tasapainottamaan näiden eurooppalaisten alueiden mm, osaamiskeskuksia. PK-yrityksissä tätä tarjontaa on vielä hyvin paljon on hyvin paljon kaksinkertaista tarjontaa ja tästä vielä pitäisi ehkä tarkastella. Tämä on hiukan minun edustamani teollisuuden alan näkemys. Kiitoksia. Merci, monsieur Trappier. Kiitos sitten herra Trappier. Kun puhutaan ilmailuteollisuudesta, katson näitä lennokkiongelmatiikkaa, se on otettu usein esille. Haluaisin ensiksi puhua teille, että kun, kun Eurooppa päättää, niin kyllä se osaa tehdä jotakin. Kyllähän te kaikki tiedätte tämän taistelulennokki, lennokin kyvyn, kyvyn, joka on valmistettu kuuden maan toimista, Ranska, Italia, Ruotsi, mutta myös Espanja, Kreikka ja Sveitsi osallistuivat tähän. Ne ovat liittoutuneet tähän valmistamaan näitä taistelulennokkia. Me olemme kilpailukykyisiä. 400 miljoonaa euroa, katsokaa mitä amerikkalaiset käyttävät samaan asiaan. Paljon paljon enemmän, eli se on kilpailukykyinen, se on ajan tasalla, se on budjettikelpoinen, eli kyllä me pystymme. Ei ole mitään tekijänoikeusongelmia, me olemme määritelleet keskenämme nämä kuusi maata, kuusi teollisuus, keskittymä säännöt, jokainen teollisuuspiiri, joka tuo uutta teknologiaa tai sitä kehittää, on sen oman teknologiansa omistaja. Ja kun jaamme ohjelmia, joista, joista teemme yhteistyötä, niin silloin voidaan myös jakaa muihin ohjelmiin, mutta siellä noudatetaan kuitenkin samaa tekijänoikeussääjää. Eli ehdot ovat samat, eli tekijänoikeuksista pitää keskustella samoin kaupallisin perustein. Tämä näin on tehty, eikä tämä, eikä tämä ole pitävää kaikkien komission kyseisten sääntöjen kanssa tämä on toteutettavissa ja se on toimivaa. Mutta jos puhumme nyt valvontalennokeista, teollisuus on pitkä aikaa jo neuvotellut tästä. Se on ryhmittynyt instansseihin, joissa mietitään ajatushautomoihin. Meillä on myös taistelu ilmailuteollisuudessa eri, erityinen ryhmä, Finmekanika Saab, eh, Daso muun, muun muassa kuuluvat tähän. Me pohdimme yhdessä, pitkän aikaa me olemme jo sanoneet, että kun on kyse näistä lennokeista, me pystymme tarjoamaan jo 15 vuoden ajan, me olemme tarjonneet viranomaisille kansallisille eurooppalaisille ehdotuksia, teemme ehdotuksia. Me olemme jopa mm, tehneet sitä, pohtineet Fast for Europe, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki pöydän ympärillä olleet teollisuuspiirit, eli vastuuta jaettiin. Jos huomenna tehdään pooling and sharing, eh, Ripperille esimerkiksi Euroopassa, niin silloin meillä on toinen F-35 ja teknologia tältä osin katoaa. Se tulee katoamaan, häviämään. Onko se vakavaa? Voin sanoa, että ensinnäkin Ranskassa on yksityistä teollisuutta Dassault on sataprosenttisesti yksityinen. 80 prosenttia liikevaihdosta tulee siviilipuolelta, yhä vähemmän sotilaspuolelta. Sama pätee ads ASD. Me liikevaihtohan perustuu suuresti Airbusseihin ja myös siviilihelikoptereihin. Eli valinta äh, on poliittinen. Me, jos me haluamme säilyttää teknologiaa, joka myötä vaikuttaa puolustuksen kehittämiseen Euroopassa, jos kilpailukyky on kriteeri, me voimme olla sitä. Me osaamme tuottaa kilpailukykyisesti, mutta jos meidän pitää verrata itseämme amerikkalaisiin, joita on jo kehitelty, esimerkiksi DOD, DARPA, nielee miljardeja miljardeja dollaria, jos meidän pitää käyttää satoja miljoonia, niin totta kai tehokkuusero on selvä. Tämä ei ole tasaveroista. Sen takia sanoinkin, että direktiiveissä pitäisi olla todella, todella tilanteen tasolla pitää katsoa, mikä on vertailukelpoista. Jos yhtäältä Euroopan ulkopuoliset maat Fuel RD tutkimustuotekehittelyssä ovat massiivisia. Jos meidän pitää itse sijoittaa jotakin tai löytää jostakin, mm, vaikka me ryhmittyisimme, vaikka me tekisimme mittakaavallisesti hyvää työtä, niin se ei riitä, me katoamme. Me olemme yksityinen teollisuuden haara, teollisuuden sektori, edustamme yksityistä sektoria, siviilisektori pyörii hyvin, Airbus on siitä hyvä hyvä esimerkki, eli silloin pitää ryhtyä tekemään muuta. Poliittinen valinta Euroopassa on se, että mitä nyt halutaan tälle teollisuudelle. Totta kai tällä tulee teollinen vaikutus, yhteiskunnallinen vaikutus, koska siviilisektori säilyäkseen hengissä sen pitää ottaa mittaan kasvavien maiden kilpailusta. Yhdysvallatkin osallistuu tähän dollareissa. Meidän täytyy ulkoistaa tätä Euroopan ulkopuolelle työvoimapoliittisesti. No niin, hyvät kollegat, me olemme vähän etuajassa suunnitelusta aikataulusta. Halu, onko joillakin kommentteja, lisäkysymyksiä käytetään hyväksemme nyt meidän äh, vieraittemme läsnäoloa. Paneelin edustajia ovat jotkut kutsuvieraat lisätä jotakin. Herra Mölling ehkä saa vastaus- tai kommenttivuoron. Like to, to, um, notice. Niin, haluaisin kaksi asiaa mainita hyvin usein. Myös minun maassani toistetaan sitä, että puolustusteollisuudessa on kyse työpaikoista. Ei siinä ole kyse siitä, Siinä on, se on ehkä joskus kylmän sodan aikana ollut tärkeä tekijä, mutta jos lasketaan kaikki työpaikat, jotka riippuvat suoraan puolustusteollisuudesta. En puhu turvallisuusteollisuudesta, vaan puolustusteollisuudesta Euroopassa, niin siinä on kyse noin puolesta miljoonasta, eli noin 0,024 prosenttia koko työvoimasta Euroopassa. Tämä ei ole tärkeä sektoria, äh, kun ajatellaan taloudellisesti. Se on tärkeää, koska se on strategisesti tärkeää. Ja olisi hyvä, jos teollisuus korostaisi sen strategista merkitystä enemmän kuin työvoimaa, koska tämä argumentti olisi validi silloinkin, kun tämän teollisuuden työllistämisaste laskisi. Me tarvitsemme sitä, koska emme halua olla riippuvaisia muista. Tämä on kuitenkin valtion tukema äh, talouden ala. Ja riippuvuudesta olisi ehkä mahdollisuus myös kohdata todellisuus. Jos meillä ei ole rahaa ylläpitää tätä teollisuutta tai osa tätä teollisuudesta, meidän sitä tulee riippuvaisia muista seuraavan 20 vuoden ajan ennen kuin tai kunnes nämä uudet ohjelmat tulevat Euroopassa. Jotkut teollisuuden alat katoavat, toiset eivät. Ja ainoa kysymys on nyt, että määritellään ne kriteerit, että miltä pohjalta ne katoavat. Nekö katoavat, jotka saavat eniten valtion tukia vai nekö kilpailukykyisempiä? Mm. Ja kun on kyse teknologioista, mitä teknologioita luulette mistä teknologioista voi olla helpoiten riippuvainen ja kenestä halutaan olla riippuvaisia. Kyllä amerikkalaiset ovat kilpailukykyisiä, mutta haluaisitteko olla mieluummin riippuvaisia kiinalaisista, venäläisistä, eteläkoreasta vai amerikkalaisista? Tämä on valinta, joka valtiot voivat tehdä, mutta minä tekisin tässä sen järkevän valinnan. Kiitoksia. Kiitos. Nyt nämä kaksi viimeistä kommenttia ovat sen tyyppisiä, että ne ovat yhteneväisiä vähän kaiken kuulun kanssa. Tässä on kyse hyvinkin poliittisesta sektorista, joka on hyvin alisteinen poliittisille päätöksille, ehkä paljon enemmän kuin muut talouden sektorit. Ja sen takia se antaa tälle teollisuuden alalle, puolustusteollisuudessa spesifisen luonteen. Haluakseni ihan spesifisesti rehellinen, emme me oikein nyt tunteneet tai kokeneet samaa tunnetta kuulemistilaisuuksissa komissaarien kanssa. Täällä on hyvin laajalti painotettu puolustusteollisuuden ominaispiirrettä ilman, että tulee sellainen tunne, että olisi tullut ymmärretyksi tai kuulluksi. Sehän meitä huolestuttaakin öö, komission tiedotteen suhteen Eli komission olisi syytä seurata tilanteen kehittymistä. Ehkä tässä kuunnellaan paremmin, ollaan herkempiä, ehkä neuvostossa ollaan herkemmällä korvalla. Mm, ei ole ihan helppoa lähteä ei ole mitenkään varmaa, että tämä joulukuun huippukokous tulee olemaan hyvinkin kun, niin kunnianhimoinen kuin mitä me siltä odotamme. Voisimme ehkä tehdä joitakin ehdotuksia, ajatella meidän rooliamme, voimme luottaa siihen, Mikael Gaaler on täällä läsnä, teollisuuden puolelta Mari-Helena Koppa te, vuoden aikana tekee tämän vuosikertomuksen yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Se on vähän perustana meidän kantaan, kannanotollemme ennen joulukuun huippukokousta. Varmasti sitä ennen meillä on mahdollisuus tavata muita toimielimien toimijoita ja ministeritason edustajia. Ja nyt annan äh, puheenvuoron seuraajalleni, joka on erittäin taitava jatkamaan työtäni. Kiitos tarkkaavaisuudestani ja hyvää jatkoa työskentelyllä. so we can pass to a second point. Uh, no niin, sitten siirrymme toi seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyse on Jaanakuun mietintuloksen käsittelyn jatkaminen eli eurooppalaisen puolustus- teollisuuden tulevaisuus. Tähän on nyt saatu yli 100 tarkistusta ja niitä käsitellään AFETissa 30. toukokuuta. Nyt Janaku saa esitellä meille mietintöään ja tarkistuksia myös. Kiitokset puheenjohtaja. No, enpä tiedä, kannattaako tämä, koska täällä ei ole jäseniä paikalla oikeastaan ollenkaan, mutta niin kuin nyt sitten vain toivotte, niin voimme käsitellä tätä. Eli kiitokset nyt tarkistuksista. Kiitos varjoesittelijöille. Olemme tehneet mainiota työtä ja tästä mietinnöstä on mahdollista, että tässä on täysin vastakkaisia näkemyksiä, sillä puolustus kuuluu suoraan jokaisen jäsenvaltion toimivaltaan ja jotkut maat toki epäilevät kovasti toimivallan siirtoa tällä sektorilla. Eli ei tässä tarvitse varmaan pääkohtia sen kummemmin ryhtyä selittämään, koska aiemmissa kokouksissa asia on jo käsitelty ja sitten aikataulusta. Eli meillä tässä on ollut paljon paljon työtaakkaa ja tämä, mutta tämä menee syyskuun täysistuntoon ja Ashton saapuu paikalle tuohon kokoukseen osallistumaan. Ja näin me voimme sitten myös käsitellä asioita hänen kanssansa, tämän korkean edustajan kanssa. Ja asia varmasti neuvostossa saadaan vuoden 2013 loppuun mennessä käsiteltyä. Tähän on 104 tarkistusta tehty ja varjoesittelijöiden kanssa olemme keskustelleet ja päässeet viiteen. kompromissitarkastukseen ja sitten seitsemän suulliseen. Ja ensimmäinen tarkistus viittaa kohtiin yksi ja kaksi. Se tuskin, siinä on yksi ja kaksi kohdat ja se täydentää tätä tekstiä ja suorastaan parantaa sitä. Tästä on päästy yhteisymmärrykseen varjoesittelijöiden kanssa. Ja sitten tuo neljäs kohta, kompromissi kaksi. Tähän on saatu useita ehdotuksia, jotka täydentävät toinen toisiaan. Ja sitten ta- kompromissi tarkistus kolme Duffilta ja Danjanilta 51 ja Nikolailta 52. Vaikuttaa siltä, että tämä olisi mainio tarkistuskappaleeksi 17. Täytyy muistaa, että tuota Atena-mekanismia ei käytetä samalla tavalla kuin näitä toiminta ryhmiä ja meidän täytyisi pyrkiä vähentämään nyt kustannuksia ja myös tuota taakkaa jakamaan silloin, kun kyse on sotilaallisista toimista. Ja sitten kompromissi 4 kohtaan 19, 56 Pasku, 57 Litek, 58 Gaaler ja Janaku ja 59 Daffilta ja Danjanilta omassa ehdotuksessani pyrin avaamaan keskustelua tietyistä toimivaltuuksista, jotka kuuluvat korkealle edustajalle unionin toimintaryhmien osalta. Ja kyse on väliaikaisesta toiminnasta. Tämä ehdotus vaikuttaa nyt tasapainoisemmalta. Siinä on yksinkertaistettu menettely ja se on hyvin merkittävää. Ja sitten vielä tuo kompromissi 5, tarkistukset 91 DAFDI, 92 LISEK, 93 ja 4 Baseskulta. Tässä mainitaan tuon korkean edustajan ja myös Naton pääsihteeristön välisestä yhteistyöstä ja erityisesti siitä, että nykyisin olemassa olevat unionin ja Naton väliset yhteistyömuodot, niitä pitäisi tehostaa ja parantaa. Sitten olen puhunut Brokin kanssa. Hän ulkoasiainvaliokunnasta vastaa tästä, samoin kuin Oomen Turkki-asioista on tehty yhteisymmärrykseen tästä kompromissitarkistuksesta, ja siinä puhutaan Turkin ähm, Turkista ja tuosta Berlin Plus-sopimuksesta ja Turkin ylähuoneen asian käsittelystä ja sitä, että, siitä, että sitä ei siellä hyväksytty. Turkki on kuitenkin vahvistanut, että se ei hyväksy tämän tekstin soveltamista. Ja tähän pitäisi lisätä tarkistukseen viisi loppuosaan, starting from the Berlin Plus agreements, which Turkey looks the implementation. Tämä olisi parempi muotoilu. Uskoisin, että muuten muutos, muotoilu heijastelee paremmin todellisuutta. Mitä mieltä olette tähän viimeiseen lauseen pätkään, jonka lisäsimme. No sitten suulliset tarkistukset, ne saavat todennäköisesti suurimman osan poliittisia ryhmiä niiden taakse. Totta kai meidän täytyy käydä läpi niitä välineitä ja mekanismeja, joita Euroopan unioni tarvitsee vastatakseen sitoumuksiinsa kansainvälisellä tasolla ja myös puolustusteollisuuden kapasiteetin kehittämisessä. Tämä on hyvin olennaista ja siksi me tarvitsemme parempaa koordinointia myös puolustuksen suunnitteluun. Synergia, jota voidaan luoda Euroopan unionin tasolla, voi tarjota ratkaisuja erilaisiin ongelmiin nykyisessä kriisitilanteessa. Tähän eh, pitäisi laatia selkeä kompromissiehdotus jäsenvaltioiden puolelta, jotta ne toimisivat nykyrakenteiden pohjalta johdonmukaisesti. Jäsenvaltioiden täytyy miettiä, neuvoston mahdollisuuksia lokakuussa ja myös tätä puolustussuunnittelua kehittää ja siihen tarvitaan konkreettisia ja selkeitä ehdotuksia. Ja tässä mietinnössä esitetään erilaisia vaihtoehtoja asiaan. Muuttamat esimerkit ovat realistisia ja myös kunnianhimoisiakin ja parlamentin velvollisuus on välittää vahvaa viestiä tuonne joulukuun huippukokoukseen, jotta saadaan kunnianhimoinen ja konkreettinen käytännönläheinen puolustuspolitiikka aikaiseksi, ei ainoastaan hyviä aikeita enää esitetä. Tämän politiikan tämä politiikka on jo alkanut kymmenisen vuotta sitten ja nyt tarvitsemme konkretiaa. Kiitokset. Se olisi ollut Kiitos. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy käydä läpi uudestaan näitä rakenteita, tehdä hyvä arvio, koska tämähän on perua jo kaukaisilta ajoilta tämän vuosikymmenen alus, edellisen vuosikymmenen alusta. Minä haluaisinkin, että esitteli, varjoesittelijät SD-ryhmästä voisivat lukea oman osallistumisensa tähän, koska eivät ole läsnä täällä tänään. Conference Romania, an engagement that he accepted long before the change of the date of this meeting. Äh, Kuitenkin edustaja Pasku osallistuu tapaamisiin äh, esittelijän ja varjoesittelijän kanssa ja pyysi, että minä SNDn koordinaattorina esittelisin ryhmän kannan. Kuten sanoimme aikaisemmissa keskusteluissa tästä aiheesta, me tuemme äh, tämän edustaja Janakun mietinnön pääajatuksia. Se on ajankohtainen ja kattava mietintö, jossa on hyviä ehdotuksia EUn äh, sotilasrakenteiden parantamiseksi, erityisesti ottaen huomioon joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksia kehityksen. Tarkistukset ovat monimuotoisia ja tärkeitä sisällöllisesti. Me tuomme niitä tarkistuksia, jotka tuovat lisäarvoa tähän mietintöön. Meidän, mietintö, meidän ryhmämme tulee hylkäämään ne mietinnöt, ne tarkistukset, jotka mm, yrittävät poistaa mietinnöstä parannuksia EUn sotilasrakenteisiin. Me emme esimerkiksi tue sellaisia tarkistuksia, jotka yrittävät poistaa myönteisiä asioita, jotka löytyvät edellisestä mietinnöstä. Kolme asiaa, jotka edustaja Pasku haluaisi nostaa esiin. Ensinnäkin olemme samaa mieltä tästä neuvotelusta kompromissista, jossa otetaan huomioon useita tärkeitä asioita eri poliittisilta ryhmiltä. Jotkut varjoesittelijöiden tekemät tarkistukset löytyvät jo kompromissitarkistuksista. Meillä on hyvä esimerkki kompromissitarkistus neljä, jossa pyydetään Euroopan neuvostoa löytämään tapoja virtaviivaistamaan poliittista päätöksentekoprosessia EU-ssa ja kansallisella tasolla, jotta nopea toiminta olisi mahdollista. Meidän mielestämme yksinkertaistetut menettelyt, mitä tulee taistelujoukkojen lähettämisen lyhyiksi ajoiksi, niiden pitäisi perustua ennalta määrättyihin ennakkoehtoihin kuten YKssa. Toiseksi edustaja Paskun tarkistukset. Hän korostaa sitä, että täytyy kattavasti Äh, tarkastella kriisinhallintaa, ottaa huomioon diplomaattiset ja taloudelliset kehitykset ja viimeisenä keinona vasta sotilaalliset toimet. Varjoesittelijämme pyytää, että äh, vahvistetaan äh, taistelujoukkojen alueellista ulottuvuutta, jotta ne olisivat tehokkaampia. Yhdessä esittelijän kanssa edustaja Pasku pyytää, että arvioitaisiin tällaisen pysyvän ulkoturvallisuuspolitiikan varaston luomista samantyyppisen kuin Natolla on. Lisäksi edustaja Pasku haluaisi kiittää edustaja Jannakuuta rakentavasta yhteistyöstä ja hänen erinomaisesta työskentelystään tämän mietinnön parissa. Meidän ryhmämme tulee tukemaan kaikkia niitä kohtia, jotka edistävät olemassa olevien sotilasrakenteiden parempaa käyttöä ja yhteistä mm, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa of the socialist group, Mrs. Yanaku. Tämä on sosialistiryhmän kannanotto, edustaja Janaku. Haluatteko te vastata edustaja Paskun puheenvuoroon? Eh, Kiitokset. Yhteistyö demariryhmän varjoesittelijän kanssa on ollut hyvin rakentavaa. Mm, ja hän jo minulle hetki sitten kertoikin, ettei pääse tähän kokoukseen, Osa ehdotuksista on päätynyt jo tekstiin jo ennen tarkistus, tarkistuksia. Uskon, että tämä mietintö hänen avullaan ja tietysti myös muiden ryhmien avulla tulee. Ja näin voidaan osoittaa konkreettisia askelia tilanteen muuttamiseksi. Tekin siihen jo viittasitte. Joka tapauksessa tämä tuskin herättää kielteistä henkeä, koska kyse on mietinnöstä, jossa ei esitetä mitään suuria radikaalia ehdotuksia. On hyvin olennaista muistaa, että ehdottamamme pitäisi saada kaikkien jäsenvaltioiden tuki taakseen ja myös olla elinkelpoinen. On maita, kuten sanoin, jotka historiallisista syistä monissa tapauksissa suhtautuvat asiaan kovasti vastahankaisesti ja on myös erilaisia käytänteitä jäsenvaltioissa, mutta asia ja asiaa pidetään kansallisen päätöksenteon ydinkysymyksenä tämän viikon aikana. Uskon kuitenkin, että ja seuraavien viikon aikana varmaan pääsemme tasapainoiseen mietintöön. Torstaina lähetän kaikille varjoesittelijöille jo ehdotukseni äänestykseksi, anteeksi siis keskiviikkoon mennessä, en torstaihin. Ja varjoesittelijät näin saavat eri tarkistukset ja lähetän myös oman ehdotukseni sellaisena, miten minun mielestäni tulisi asiasta äänestää. Ja uskon, että varjoesittelijät voivat tätä tukea. No, Kiitos paljon edustaja Jannaka. Voin vain toistaa, että on kyse äänestyksestä 31. päivä toukokuuta. Haluaisin, että kaikki jäsenet saisivat tietää myös tästä myös poissa olevat. Ja pyydän, pyydän, että kaikki poliittiset puolueryhmät kertovat tästä mietinnöstä. Tämä Tällä mietinnöllä on suuri, suuri merkitys EUn tulevaisuuden kannalta. Äänestysosallistuminen on keskeisten tärkeää. On myös tärkeää, että otamme huomioon Eurooppa-vaalit, jotka ovat tärkeitä. Tämä tyyppinen mietintö edellyttää laajaa osallistumista. Kiitos paljon esittelijälle. 3. kesäkuuta pidämme maanantaina 3. kesäkuuta kello 15 pidämme seuraavan kokouksen ja tällä erää päätämme kokoustyöskentelymme tähän. Mennään oli mennä hunkanen proviva. Riippuu.